<coughs> Sorry. Good morning. Uh... Hyvää huomenta. Tervetuloa kokouksemme. Ennen kuin aloitamme ensimmäisen päivän aiheen parissa, olen ymmärtänyt, että tulkit haluavat tehdä ilmoituksen, joten pyytäisin kaikkia kuuntelemaan omalla kielellänne. Eli ilmoitus on se, että tulkit joutuvat valitettavasti kertomaan uusia työehtoja koskevasta työriidasta parlamentin hallinnon kanssa ja siihen liittyvästä lakkovaroituksesta. Tästä johtuen tulkkaus päättyy täsmälleen aikataulun mukaisesti kello 12.30. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia. Tulkee kaikista tehdystä työstä ja toivon teille parasta, että löydätte hyvän ratkaisun, joka tyydyttää kaikkia. Ja näin ollen varmaan voidaan aloittaa ensimmäisen aiheen parissa. Ensimmäinen kohta koskee tarkistusten tarkastelua terveysteknologian arviointia koskevasta asetuksesta. Pusojon ensimmäisenä esittelijänä. Olkaa hyvä. I will, uh, brief. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti kerron näistä tarkistuksista ja mikä minun kantani on. Ja kerron teille, että ensi viikolla meillä on varjoesittelijöiden kokous. Tarkoituksena on löytää kompromisseja ja päästä yhteisymmärrykseen. Kiitän kaikkia kollegoita heidän panoksestaan, erityisesti varjoesittelijöitä. Meillä on 181 tarkistusta, joista 37 ovat päälausunto, minun lausuntoni. Tässä keskitytään seitsemän pääaiheeseen. Yksi on hyvä hallinto ja luottamuksellisuus. Haluaisin löytää tasapainon tässä, koska prosessissa voi olla myös kaupallisesti luottamuksellisia tietoja tai muita arkaluuttaisia tieteitä potilaita Meillä on tarkistus 79-104, jotka liittyvät eturistiriitoihin. Tämän pitäisi olla osana asetusta. Kolmas äh, osa-alue on äh, äänienemmistöt. Suurin osa äh, ehdotetaan kahta kolmasosaa. Tämä sama näkemys oli Itressä, jossa olin varjoesittelijänä. Tämä voisi olla hyvä tie ja ymmärrän perustellut. Siitä neljäs alue on sidosryhmät, kahdeksan 168 muun muassa. Ja tar- ajattelin, että parempi, meillä voisi olla laajempia sidosryhmiä kuin vain potilas etujärjestöjä, mutta meillä on vielä kysymys tässä kuluttajansuojajärjestöjen kohdalla ja haluaisin, että kollegat selvittäisivät tässä vähän perustelisivat. Kuudes asia on äh, mahdollisuus vastalauteeseen ja saada päivityksiä. Tämä on myöskin osa äh, lausuntoa ja niin tuen täysin tähän suuntaan meneviä tarkistuksia. Ja sitten äh, seuraava alue on täytäntöönpanovalta, delegoidut säädökset ja valta versus valtakoordinointiryhmälle. Minä antaisin täyden vallan koordinointiryhmälle Tämä on niin mielenkiintoinen ja relevantti asia, että pyysin oikeudellista yksikköä antamaan näkemyksensä oikeusperustasta, että siirryttäisiin toimivaltuuksissa pääosin komissiolta siirrettäisiin koordinointiryhmälle. Ja sitten lääkinnälliset laitteet. Olen katsonut näitä tarkistuksia. Meillä on kolme eri vaihtoehtoa asian ratkaisemiseksi ja vielä teen yhteistyötä henkilökuntatasolla, jotta voisimme ratkaista tämän. Tässä minun näkemykseni. Mielelläni kuulen kollegojen kommentteja ja teen yhteistyötä kompromissien äh, aikaansaamiseksi. Kiitoksia. Ja Westfall seuraavana varjoesittelijän roolissa. Huomenta kollegat. Katselin näitä tarkistuksia ja voin sanoa teille, että tuen monia niistä ne menevät kyllä oikeaan suuntaan. Tässä kohtaa vielä kerran haluaisin korostaa, että jo maaliskuussa 2017, eli vuosi sitten, yli vuosi sitten, oli valiokunta mietintö yhteisestä arvioinnista näistä terveysteknologian metodeista ja siitä, miten paremmin voitaisiin saada lääkkeitä käyttöön. No, no, mielestäni tämä tarjoaa kannustimia innovaatiolle ja lisäarvoa potilaille ja tästäkin on nyt kyse, että luodaan lisäarvoa juuri niille, jotka tarvitsevat apua sairaille ihmisille juurikin. Meidän tulee varmistaa, että eurooppalaiset nopeasti saavat innovatiivisia lääketuotteita käyttöönsä. EU-lainen yhteistyö hyödyttäisi kaikkia EU-kansalaisia – No, pitkään on ollut vapaaehtoista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä tässä HTA-verkostossa. Nyt sitten on tullut aika mennä uusi askel eteenpäin. Ja no, moni osapuoli on tässä sanonutkin jo myöskin Envivaliokunnassa. Siellä on myös suuri kollegoita, jotka tälläkin parlamentissa ja sitten on myös muitakin sidosryhmiä ja muita etujärjestöjä, jotka sanovat, että komission ehdotus on myönteinen tai siis tämmöinen yhteinen EU-lainen yhteistyö HTA-alalla. Neuvoston neuvottelut kuitenkin laahaavat, jos ajatellaan yhteistyötä. Lopuksi haluaisin vielä viitata kolmeen tärkeään asiaan, jotka otin esille jo viimeksi, mutta jotka olivat tärkeitä ensinnäkin lisää avoimuutta koko HTA-prosessissa. Kaikki relevantit tiedot pitäisi olla julkisesti saatavilla, sillä vain näin voidaan saada luottamusta järjestelmään aikaan. Toiseksi lisää oikeuksia kansalaisjärjestöille ja, so- ja työmarkkinaosapuolille myös niidenkin pitää saada tuoda ideansa mukaan tähän prosessiin. Ja kolmanneksi kattava riippumaton rahoitus, lobbarit ja yritykset, no missään olosuhteissa ne eivät saisi vaikuttaa siihen, kun arvioidaan terveysteknologiaa. Tämä pitäisi olla riippumatonta toimintaa. Toivon, että esittelijä ottaa huomioon nämä kolme seikkaa, jotka ovat minulle äärimmäisen tärkeitä. Kiitos. Thank you very much. And then for the ECR, we have Dan Dalton. And... Dan Dalton varjoesittelijänä ECRstä. Tähän ole hyvä. Kiitoksia ihan oikea-aikaisesti. Onnistuin pääsemään Brysselin liikenteestä tänne. Haluan kiittää esittelijä tästä luonnoksesta. Se on myönteinen panostus tähän terveysteknologiakeskustelun mielestäni erot tässä suhteessa eivät ole erittäin suuria. Jonkun verran kiistoja on kuitenkin kansallisessa parlamenteissa ja neuvostossa. Terveyskysymykset ovat aina arkaluontoinen kysymys ja heti sen normeihin puuttuminen heti nostaa päätään silloin, kun arvioidaan, että nuo normit laskevat maissa, joissa ne ovat korkeita. Lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden lisäarvo eu on kuitenkin tärkeä kysymys, ja olemme varmasti kaikki tässä samaa mieltä. Byrokratian vähentäminen ja yhteiset standardit lisäävät kilpailukykyä ja vähentävät kustannuksia palveluiden käyttäjien kohdalla. Ja siitä on hyötyä kaikille. Varsinkin se on hyvä pienissä jäsenvaltioissa, jotka eivät kykene itse tekemään omia kliinisiä arvioita. Näistä standardeista sopiminen ja luottamuksen luominen eri arviointilaitosten välillä on tietysti erittäin tärkeää. Siitä syystä sääntely on tärkeää. Kuitenkin jotkut toissijaisuuskysymykset pohdituttavat meitä, aivan kuten kansallisparlamentit ovat osoittaneet. Siitä syystä olemme tätä hiukan pohtineet varsinkin artiklan kahdeksan pakollinen luonne, mikä estää sen, että kansalliset viranomaiset eivät voi tehdä arviointeja terveysteknologiasta tämän luettelon mukaisesti. Ja myös lääkinnälliset laitteet. Siinä olemme esittäneet yhden tarkistuksen ALDE-kollegoiden kanssa. Olemme sitä mieltä, että jäsenvaltioille pitäisi antaa lisää liikkumavaraa, jotta ne voisivat säilyttää hyvän tasonsa. Järjestelmä toimii jossain valtiossa, mutta selkeästi joissakin toisissa järjestelmän käyttöönotto voisi olla hyvä, mutta se ei saa tapahtua muiden kustannuksella. Jään odottelemaan yhteistyötä muiden kollegoiden kanssa näissä neuvotteluissa ja toivon, että saamme aikaiseksi erittäin tasapainoisen lopputuloksen. Kiitoksia puheenjohtaja. Muista ryhmistä ei ole puhujia, eli ai Dita, anteeksi, Dita Aldesta. Thank you. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. ALDE yleisesti ottaen tukee komission ehdotuksen tavoitetta, jotta voitaisiin nopeuttaa pääsy terveysteknologian pariin. On hyvä lähestymistapa, että on yhteisiä kliinisiä tutkimusta arvioita eikä yhtä jokaisessa EUn jäsenvaltiossa. Meidän pitäisi aina pitää mielessä, että tämän ehdotuksen tarkoituksena on vähentää hallinnollista taakkaa eikä luoda sitä. Ymmärtääkseni tilanne neuvostossa on varsin hankala ja jäsenvaltiot eivät halua tätä pakollista järjestelmää, koska järjestelmät ovat erilaisia eri eh, jäsenvaltioissa. Kuitenkin kliinisten arvioiden täytyy olla pakollisia eh, myöskin eh, jäsenvaltioiden hotea muuten meillä tästä syntyisi ongelmia. Ei voi olla pakollista kliinistä arviota toisaalta ja sitten antaa jäsenvaltiolle mahdollisuus tehdä kaksinkertaisia arvioita tai jättää huomiotta terveysteknologian arvioida. Siksi tällaiset tarkistukset, jotka liittyvät vapaaehtoisuuteen, ovat vaikeita. Ymmärrän kuitenkin, että äh, jäsenvaltioissa on erilaisia järjestelmiä, äh, tarvitaan ehkä enemmän arvioita. Eli jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus joustavuuteen ja lisätä joitakin arvioita kansallisella tasolla, kuten jotkut kollegat ehdottavat esimerkiksi 118, 119 tai 116 tarkistukset. Tämä voisi olla askel eteenpäin ja helpottaa vastahankaisuutta, koska voisivat jatkaa kansallisia hoitoja menet menettelyjä, ALDEn tarkistukset. Minulla on suuri kysymysmerkki soveltamisalan suhteen, kun on kyse lääkinnällistä laitteista. Komissio ehdottaa, että otetaan mukaan korkean riskin lääkinnälliset laitteet, jotka ovat uuden lääkinnällisten laitteiden asetuksen ja in vitro lääkinnällisten laitteiden asetuksen alaisia. Nykyiset lääkinnälliset laitteet eivät ole HTN alaisina ennen korvausta, erityisesti lää- sairaaloissa ja sen valtioissa ja suurin osa lääkinnäistä laitteista eivät ole korvauksen alaisia, eh, vaan ne eh, on katettu joko eh, leikkaustoimenpiteen puitteissa tai muissa puitteissa. Se, että vaatetaan yhdistää kliinistä arviointia lääkinnällisille laitteille lisää taakkaa ja tulos on vähäinen, koska vain hyvin harvat jäsenvaltiot voisivat käyttää tätä arviota korvauspäätöksiä varten. Tämä tarkoittaisi sitä, että meillä olisi yhteisiä kliinisiä arviointeja, joita ei käytettäisi korvauspäätöstä varten koska ehdotuksen tarkoituksena on vähentää hallinnollista taakkaa eikä lisätä sitä. E, se ei ole johdonmukainen ehdotuksen tavoitteen kanssa ottaa lääkinnälliset laitteet soveltamisalaan mukaan. Lääkinnälliset laitteet ovat hyvin erilaisia kuin lääkkeet. Lääkkeissä käyttötapa on tuotteen kanssa samanlainen Äh, kun taas lääkinnällisissä laitteissa äh, hoitotapa voi olla erilainen. Ne, jotka, lääkinnälliset laitteet, jotka ovat HTAn alaisia, esimerkiksi sydämen tahdistajat, vaativat usein tietyn leikkauksen ja tietyn menetelmän, joka vaati koulutusta ja kokemusta äh, lääkäreiltä ja sairaanhoitajalta. Ehdotus ei ota tätä huomioon. Ehdotus tarkastelee pelkästään lääkinnällistä laitteetta eikä huomioi sitä, että äh, lääketieteelliset menetelmät ja leikkausmenetelmät eivät ole standardisoituja Euroopassa. Kun on kyse turvallisuudesta, parlamentti hyväksyi jo äh, uutta lainsäädäntöä lääkinnäisten laitteiden korkeasta äh, turvallisuuden tasosta. Tässä nyt on tarkoitus arvioida tehokkuutta ja turvallisuutta. Siksi olen ehdottanut ehdottanut, että lääkinnällisiä laitteita ei otettaisi soveltamisalaan mukaan. Nyt päätän puheenvuoron, koska olen puhunut jo liian pitkään ja odotan kovasti yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, I don't have... Kiitoksia. Muita varjoesittelijöitä tässä luettelossa ei ole, joten nyt sitten päättäisin keskustelun tästä kohdasta, jolle esittelijä sitä haluaa lisätä vielä jotain. Kiitos, kiitos kaikille kollegoille, kuten Dalton sanoi. Tässä ei ole mitään suurta kiistaa lääkinnälliset laitteet. on no, sarkaluontoisen aihe ei vain tässä. Myös Envissä ja myös neuvostossa yksi vaihtoehto on ottaa ne pois kokonaan. Toinen on kaventaa soveltamisalaa, mikä on se linja, mitä minä ehdottiin. Sitten toinen vaihtoehto on pitää komission ehdotus sellaisena, tästä keskusteltiin. Niin tapauksessa katsotaan, päästäänkö kompromissiin. Kiitos vielä kerran. Thank you, and then um, we will... Uh, Kiitoksia. Ja sitten kompromissitarkistukset tulevat esille 11.7. pidettävässä kokouksessa. Näin päätetään tämä kohta esityslistalla ja ryhdytään äänestämään. Ensimmäinen äänestettävä asia koskee yleiseurooppalaisia henkilökohtaisia eläketuotteita. Colin Langen on esittelijänä. Jos kaikki ovat valmiina, niin ensinnäkin meillä on tarkistus. Niin kuulin, että ensimmäinen tarkistus 144 on vedetty pois. Näin aloitetaan kompromissi yhdestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 263 siis. <laughs> Ja, Yeah, we close the vote. Äänestys on päättänyt. Hylätty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 27. Yksi ECRstä liikaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 264 raukeaa. 28 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 265 puolesta. Vastaan hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää. 29 tarkistetaan. Close the vote. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 267 raukeaa. Sitä äänestetään siis lisänä 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 30. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 268 puolesta vastaan hylätty. 269 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan uudelleen. We close the vote. It is rejected. Hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 270 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 272 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275 ja 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 276 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 39 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. 278. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- 282 puolesta vastaan. Siis tarkistus 282. 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 379 seuraavana. Muutama sivu eteenpäin. Kolme seitsemän yhdeksän, kolme seitsemän yhdeksän. Ovatko kaikki löytäneet sen? 379. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 380 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 383 puolesta vastaan ja hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 73. We close the vote and it is adopted. Then we go to amendment... Hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 75. We close the vote. Yeah, adopted. Then um, that the next one falls. Then seven... Seuraava raukeaa. 76. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 429. Everybody found it for 29 in favor against 429 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Löysivätkö kaikki sen? Tehdään uudestaan. Minulla esimerkiksi sivu 19, en tiedä onko se teillä sama, toisilla 18. Suurin piirtein siellä. Oletteko nyt kaikki löytäneet 429? Äänestää uudestaan 429 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 91 ei vaan 431. 431 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 432 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 432. We close the vote. And it is adopted. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljä kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 30, 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 101 101. Ja Colin Langen, teillä on suullinen tarkistuskin tähän liittyen. Tarkistus 101. Se ei ole tässä, joten lukekaapa se, tämä suullinen tarkistus, jonka halusitte tehdä. Um, we want to make an addition. Niin, haluamme tehdä lisäyksen yksityiskohtaiset tiedot kaikista kustannusta, jotka liittyvät PEP-tuotteeseen. Tiedot ja menettelyt sille, että avataan uusi kansallinen rahastoosuus, ehdot lisäsäännöksille, kuten biometriset riskit ja muuta, ja sitten ehdot sille, että voidaan vaihtaa palveluntarjoajaa. Se on lisäys tähän suunnan tarkistus siis. Thank you. Um, so who's... Kiitoksia. Kuka puoltaa tätä tarkistusta? Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 509. Muutama sivu eteenpäin. Löysittekö kaikki? Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 511 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 510 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 512 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 513 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 514 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 515 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 516 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 517 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 518 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 106 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 519 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 520 puolesta vastaan, tyhjää, ja tarkistetaan, 520. We close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 521 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 522 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 523 puolesta vastaan tyhjää. 523. Tarkistetaan. We close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 524 ja 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 526 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 528 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 528. We close the vote. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 529 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 529. We close the vote. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 110 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 530. 530 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kai, mutta tarkistetaan. 530. We close the vote. Äänestys on päättynyt 111 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi neljä viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi neljä kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 117. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 547 puolesta vastaan. Mitä se EPP tekee? EPP. Teillä on jotain tästä 547 vai? Vastaan. No sitten se on hylätty. 548 puolesta vastaan, tyhjää. Hylätty 549 puolesta vastaan, tyhjää. Hylätty 550 puolesta vastaan, tyhjää. Hylätty 551 puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty 118 puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty 552 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 553 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 554 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 555 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta Vastaan. Tyhjää. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. 122. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 605. Löysittekö puolesta? Ai ei, se raukeakin, koska 37 on hyväksytty, eli 606 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 607 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 136 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 617 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata 139. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 620 puolesta EPP 620 vastaan tyhjää hylätty. 621 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 622 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan, okei. Okay. 622 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 623 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 624 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei ole selvää. 624 tarkistetaan. We close the vote. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 624 puolesta vastaan. Äh, anteeksi, 625 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 626 puolesta vastaan. Tyhjää Hylätty. 627 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 628 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 629 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 142 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6.30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6.31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 632 puolesta vastaan tyhjää. Tyhjää. Luulisin, että hyväksytty, mutta tarkistan. 632. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tässä ehdotus sopiiko kaikille, että seuraavat tarkistukset Selimovicilta äänestää yhtenä ryhmänä. Eli kuusi kolme kolme kuusi kolme yhdeksän kuusi kolme kahdeksan 633, 638, 638 mukaan lukien puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. We close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 639 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ja näin mennään sitten johdantosan kappaleisiin. Tarkistus 145 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 150 puolesta 149 raukeaa, koska 146 hyväksyttiin. Voi anteeksi, olette oikeassa. Minun virheeni. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 155 puolesta, vast, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkastus kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan nelonen. We close the vote. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 159 puolesta vastaan, tyhjää, ei ole selvää. Tarkistetaan 159. We close the vote. Yeah clearly adopted, but I didn't <laughs> see practically anybody, so sorry. Uh, amendment 160 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ei, kun se raukeaa. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää SD, mitä te sanotte tähän? Yhdeksän. No sitten hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 177. We close the vote. It is adopted. Then... Hyväksytty. 178 puolesta vastaan. Ai 11 piti äänestää. Anteeksi. Tarkistus 11 ensin. 11 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Satakahdeksankymmentä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 puolesta vastaan. Tyhjää. Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistetaan. 197. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 201 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytte. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 207. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se raukeaa 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 216. Äänestys on päättynyt, hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 221 suullinen tarkistus myös. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi, kaksi, kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 yhdessä 21 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten mennään 240 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 241 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 242 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 243 raukeaa. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää. Kaksi, neljä, viisi tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Selkeästi hyväksytty. 25 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 248 Äänestys on päättynyt. Hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 raukeaa. 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 255 puolesta Ai, 255 raukeaa. 256 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kai oli. Ne no, tarkistetaan. 256. Melkein lopussa tämä äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää. 258 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt, hylätty. Ja näin mennään sitten loppuäänestykseen sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puoltoääntä, 5 vasta-ääntä, 2 tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle. Haluatteko käyttää puheenvuoron? I just want to say... Uh... Shadow Rapporteur. Kiitos varustelijoille. Tämä oli hyvä, hyvä yhteistyötä. Kiitos. Uh, Kiitos. Ja ymmärtääkseni myös Dennis Jong halusi sanoa jotain. Kiitoksia puheenjohtaja. Eilenkin jo ilmoitin sen, että olen kiitollinen esittelijälle kaikesta siitä, mitä hän on ottanut esille kuluttajansuojan suhteen. Mutta Yleisesti ottaen me emme voi kuitenkaan tätä ryhmässämme hyväksyä Ekon keskusteluissa, kun puhutaan näistä pilareista, siitä millä tavalla tämä tuote sopii ensimmäiseen ja toiseen pilariin. Eli haluan kuitenkin kiittää esittelijää kaikesta, mitä tässä, kaikesta työstä, mitä tämän suhteen on tehty. Our... Kiitoksia oikein paljon ja sitten menemme seuraavaan äänestykseen, nimittäin julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti. Carlos Koljo on meidän esittelijämme, joten... Okei, okay, uh, if... Uh... Niin, jos meillä on edustaja Valeanin nimi täällä äänestyslistassa, niin se on Envin nimissä nämä tarkistukset tehty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä. Kompromissi neljä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tarkistus 29, jossa meillä on suullinen tarkistus. Niin, meillä on suullinen tarkistus edustaja Dantilta. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin lyhyesti esitellä tämän suullisen tarkistuksen. Pyydän anteeksi esittelijältä ja muilta, koska tämä on kuitenkin erittäin tärkeä teksti on, että koska on harmonisoitu 2014 direktiivit monissa jäsenvaltioissa. Tässä vaiheessa toivotaan, että selvitettäisiin 2014-24 direktiivin toteuttaminen liittyen julkisiin hankintoihin erityisesti liikenteessä, terveydenhuollossa ja hätäpalveluissa, jotka jossain tapauksessa jäsenvaltioissa käsittävät yleishyödyllisiä järjestöjä. Ah, it's on, it's a new amendment on... Niin, tämä on siis uusi tarkistus kappaleeseen 2a puolesta vastaan tyhjää hylätty, luulisin. Haluaisitteko tarkistaa? Tarkistetaan tämä suullinen tarkistus. Monet ihmiset, joiden äänestyskortti on laitteessa, eivät ole vielä äänestäneet. No, äänestys päättyy. Hylätty. Sitten menemme tarkistuksen 29 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty luulisi, mutta tarkistetaan 41. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää. Haluaisin tarkistaa 81 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 12a puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjä, Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan. Tarkistetaan 88. Äänestys päättyy. Hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjä, Hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjä, Hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjä, Hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 95 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 96 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 97 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistetaan 97 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 99 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 102 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 103 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 104 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 107 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 108 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 110 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty sitten 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 116 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 118 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 119 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 120 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 121 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 122 puolesta tai se raukeaa. 123 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14 vasta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 raukeaa, 133 puolesta vastaan, tyhjää, äh, ylätty, 134 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 135 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 136 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 137 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Inta 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Inta 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää Haluaisin tarkistaa, koska en nyt näe ennenkään nostavan käsiään. Tarkistus 15 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan. En näe nyt kenenkään käsiä täällä. Me olemme kohta saaneet äänestykset päätökseen. Tarkistetaan nyt 16 vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Ja tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus yksi. Äänestys päättyy. Ylätty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. 28 puolesta, vastaan. Onnittelut esittelijälle. Haluatko sanoa jotain, hyvä esittelijä? Kiitos, haluan vain kiittää loistavasta yhteistyötä varastoiden kanssa. Tämä oli erittäin miellyttävää ja kiinnostavaa työskennellä heidän kanssa. Kiitos myös Intavalikunnan, koska heidän tarkistuksensa olivat erittäin hyviä. Ja mitä tulee Envi-valiokunnan tarkistuksiin, no osaan kanssa olen samaa mieltä, mutta ne vain tämän mietinnön fokuksen ulkopuolella, joten sen takia pitää sitä vastaan. Kiitos. Kiitos ja onnittelut vielä kerran. Tähän päättyy tuo kohta. Sitten otan seuraava kohta. Keskustelu, joka liittyy liittyy muihin menetelmiin kuin onin niin tulkoksäädettyihin sähköisiin tietojen käsittelymenetelmiin ja sitä koskeva siirtymäkauden pidentäminen. Siitä siis se keskustelu. Selimovic on esittelijämme. Alkuun antaisin puheenvuoron Aiknerille, joka, Rova Aiknerille, joka on DG Tapsut pääosaston pääjohtaja, vastaa siis verotusasioista, joten Rova Aikner, olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitos. Hyvää huomenta. Ja kiitos, että voimme esitellä tämän ehdotuksemme. Meillä on nyt tässä lyhyt esitys, jossa esitämme komission esityksen, että noita määräaikoja pidentäisiin, kun käytetään noita muita keinoja kuin perinteisiä tietojenkäsittelymenetelmiä. Tämä on tekninen asia, mutta se vaikuttaa mutta monella muuallakin. Näin ollen teillä on jotain kotiin vietävääkin tässä sitten ja voitte katsoa tätä myöhemmin kätteen, niin jos haluatte lisää yksityiskohtaista tietoa näistä yksittäisistä määräajoista. Olemme säilyttäneet parlamentin tämän valiokunnan jo kiireisenä. On keskusteltu unionin tullisäännöstöstä, joten tuli tullikortista, joten tässä menee hetki. Unionin tullikoodeksin myötä kaikki tietojen vaihdot ja kaikki tietojen säilytys pitää tapahtua sähköisesti, tietysti. Jos nyt 17 IT-järjestelmää otaisi kaikki yhteen, no tällainen yläkertaa kertaa toiminen ei ole mahdollista, sen takia unionin tullikoodeksi määräsi artiklassa 278 No siinä puhutaan mahdollisuudesta käyttää muita menetelmiä kuin näitä UCCn IT-järjestelmiä, jotta voidaan soveltaa näitä unionitullikodeksin säännöksiä. Ja aikaa on 2020 loppuun asti. Se, mitä pitää nyt ottaa huomioon, on myös, että IT-järjestelmiä voidaan kehitellä vasta sitten, kun lainsäädäntö on saatu aikaan, eli vuonna 2015-2016 aikavälillä näin oli, kun delegoitu ja täytäntöpano sääntely saatiin luotua esimerkiksi se, miten tämä unioni tuli kodeksi pätee nyt no, ilman IT-järjestelmää on esimerkiksi osoitus unionin statuksesta, joka on tärkeä tarkoittaa, että tavarat ja tuotteet eu alueella ovat todellakin sieltä lähtöisin. tämä voidaan käyttää paperiversiota, kunnes tämä järjestelmä on kehitetty ja nämä asiakirjat ovat pitkään olemassa. Usein voidaan myös käyttää näitä vanhoja IT-järjestelmiä. Eli unionin tullikoodeksi pätee, vaikka IT-järjestelmät eivätkään, eivät olekaan vielä käytössä. Olemme keskustelleet jäsenvaltioiden ja kaupan kanssa keskustelussa, että lopullinen määrä 2020 joka lukee niin tuli tullikoodeksissa sarkas 278. Ei todennäköisesti tule kaikkien niitä järjestelmän osalta täytettyä. Eli se, mitä nyt näette tuossa kalvolla, on tämä status quo ucc työhön mukaan tällä hetkellä. Ja sitten on toinen artikla, jonka myötä jäsenvaltiot suostuvat äh, useiseen työohjelmaan, joka komissio on hyväksynyt, ja siinä on nämä eri määräajat ja aikataulut sille, kun kehitellään eri IT-järjestelmiä, eli 17 vuosi. Niitä pitää kehitellä sitten, osa näistä on harmaalla, tuossa alhaalla. No, jäsenvaltio pitää panna nämä täytäntöön, nämä siis nämä kansalliset järjestelmät sitten vihreällä ja punaisella on nämä yli, yli Euro- tai nämä koko Euroopan kattavat järjestelmät, jotka pätevät kaikkiin unionin jäsenvaltioihin ja joita on kehitelty yritystasolla, sanoisinko. No vihreällä tässä ei ole ongelmia, kun on punainen väri siinä. Nähdään, että niitä ei voida kaikki panna täytäntöön vuoteen 2020 loppumennessä, mutta emme sano, että niitä joudutaan lykkäämään sinänsä – vaan kyse on sekvensoinnista ja sitten esim. Jos ajatellaan näitä tuontimenettelyjä, niin tämä käyttöönotto alkaa maaliskuussa 2021 eikä 20 vuoden loppuun mennessä, joten ei tuo myöhästyminen ole mitään merkittävää. Tähän on neljä syytä, miksi ehdotetaan tuota lykkäystä. Ensinnäkin 2020, tähän oli aina hyvin kunnianhimoinen tavoite, eli jo kun unioni tuli kodeksi vuonna 2013, oli tiettyjä epäilyjä, mutta tietysti jostain pitää lähteä liikkeelle, ja kukaan ei tiennyt, kuinka pitkälle pääsisimme. Senpä vuoksi tuo aikataulu tuli sovituksi, siksi on myös nämä säännöt, jotka liittyvät täytäntöpanossäädöksiin, muun muassa ja ne kehiteltiin vasta vuonna 2014 ja 2015 välillä. Senpä vuoksi käyttöönotto IT-järjestelmän osalta alkoi vasta 2015 ja 16. Toinen hankaluus liittyy, ja joka huomattiin vasta myöhemmin, oli, että oli tietojen harmonisointi, koska kuten ehkä tiedätte, niin jäsenvaltiot ja me ja myös kaupantoimijat olivat tämän takana, niin päätimme ottaa huomioon myös maailman tulliunionin säännöt huomioon myös, mutta tämä tietoelementtien lähentäminen tarkoittaa sitä, että kukin tietoelementti, kukin viesti pitää uudelleen mallintaa senpä vuoksi. Tämä on työlämpää kuin mitä alun perin ajateltiin. Siinä syksylliseen sitten tuo sekvensointi, sekin on hyvin tärkeää, koska kaikki 17 järjestelmää on kehitelty suunnitelman mukaan. Eli ilman yhtä järjestelmää muita ei voida kehitellä. Tämä on olennainen osa näitä järjestelmiä, kuten IT-järjestelmät unionin tullikoodeksissa – järjestelmät, jotka viestivät toisensa kanssa, siis järjestelmät, jotka käyttävät tietoja. Tämä tietysti varmistaa sen, että toiminta helpottuu ja turvallisuus on myös taattu. Tarkoittaa kuitenkin sitä, että sekvensointi on hyvin tärkeää. Ja sitä pitää kunnioittaa, mutta se vie aikaa. Ja näitä pitää kehitellä yksi toisensa jälkeen. olemassa kuusi järjestelmää. No, mainitsin, jota pitää, jos tarvitaan hieman lykkäystä, nämä kuusi järjestelmää. nämä järjestelmät, jotka olemme tunnistaneet jäsenvaltioiden kanssa. Ja myös kaupan toimia, että tässä ei päästä vielä maaliin 20 vuoden loppuun mennessä. Ehdotuksemme perustuu 2017 suunnitelmaan, joka on kehitellään joka vuosi ja se hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa perustuen sähköisiin tuulipäätöksiin tavalla varmistaa, että kaikki tukevat ehdotusta, että saadaan yhteispäätös kehittää yhtä tai toista IT-järjestelmää. Eli tästä keskustellaan myös kaupan, kaupan toimijan yhteisryhmän kanssa sitten myös tavataan monesti kollegoita tässä ympärilläni. Ja se edustajia myös paikalla pyritään varmistamaan, että järjestelmät kehitetään suunnitelmien mukaisesti ja että myös tekniset eritelmät on käyty läpi, jotta kaikki ovat ehdotusten tukena. Mainitsin aikaisemmin kuusi järjestelmää. No tämä liittyy muussa ICS-2, transit-järjestelmiin ja muihin, mutta myös toisaalta on tämä järjestelmä liittyy automatisoitu takumonitorointi ja sitten myös nämä tuontiluvat liittyvät tähän. No tämä viimeinen CCI-järjestelmä on hyvin tärkeää, koska CCI-menettely on huomattavaa yksinkertaistamista osana unin tullikoodeksia. Ja sanoisin, että on paljon helpompi soveltaa sitä tässä järjestelmässä, mutta kuitenkin – kuten on säännetty jo unionin tullikoodeksissa. Yksinkertaistaminen jatkuu. Tätä säännellään pitkälti se, mitä te käytetään kansallisia IT-järjestelmiä, tai joskus on myös paperisia versioita, mutta yksinkertaistamista tapahtuu, joka liittyy tähän CCI-menetelmään. Eli vasta sitten, kun nämä IT-järjestelmät ovat käytössä, niin se tulee täyttämään täyden potentiaalissa ja tämä alkanee 21 vuodesta alkaen, siis tämä keskitty tulliselvitys. Sitten aikataulu, josta sovittiin 2017 monivuotisessa suunnitelmassa. No vihreällä värillä on tässä merkitty ne järjestelmät, jotka ovat käytössä sitten täysimääräisesti 20 vuoden loppuun mennessä. Osa niistä on jo nyt käytössä, keltaisella on ne järjestelmät, joita kehitellään aikavälillä 21 ja 24. Käyttöönotto alkaa siinä jo suurissa määrin vuonna 2021. Sitten kaksi järjestelmää punaisella värillä, jotka arvioiden mukaan tulevat sitten loppupuolella, mutta no, varmuuden vuoksi käyttöönotto alkanee 23, 24 eikä 25, koska haluamme hieman turvaa siitä, että voimme päästä tuohon määräaikaan, mistä on tärkeää saada tämä tiedoksi tällä tapaa jaksoissa, sekvensseissä ja myös käydä läpi tiettyjä vaiheita, koska toisaalta – on tärkeää varmistaa tämä sekvensointi, jaksottaminen. Kun on muutettu Adla 28 useissa, kun siis kun se on hyväksytty jollain tavalla käyttäjien puolesta, niin myös usein työohjelma otetaan tässä huomioon. Se on komission tavalla päätös, mutta se voidaan hyväksyä vasta sitten, kun tämä artikla on tarkistettu, jota varmistaa, että on oikeudellista korrektiutta molemmissa säännösteksteissä. Ja työ tietysti jatkuu sillä välin. Meistä on myös tärkeää sanoa, mitkä säännökset voitteko käyttää paperiversiota tai vanhaa järjestelmiä siirtymäsääntöjen mukaan, koska on tärkeää, että kaupan toimijoilla on ennustettavuutta käytössään tätä unionin tullikodeksiin. No se on aina tapa, jolla voidaan tarkastaa vain yhtä asetustekstiä kaikkien asetustekstien äiti, jotta he näkevät selvä. Näin säännösten osalta voidaan edelleen käyttää paperiversiota, kun taas muissa minun pitää käyttää jo IT-järjestelmiä, jotka ovat käytössä Tämä parantaa ennustettavuutta, oikeusvarmuutta ja myös tuota jaksottamista. Ja uskomme, että on hyvä osoittaa, että olemme oikealla polulla, että suuri osa työstä on jo tehty. No, mitä tämä lykkäys tulee vaikuttamaan? No, vaikutukset on melko pienoiset. No, tietysti jäsenvaltioiden ja kaupan toimijoiden pitää saada aikaa ja järjestelmiä omalta osaltaan hyödyttöt ovat kyllä sitä näkyviin vielä. Suunnitulikodeksi päättäjä tietysti on paljon helpompi saada kaikki täytäntöönpantua IT-järjestelmien kautta, mutta tämä on toiminut tähän asti toukokuusta 2016 lähtien ja se voi jatkoa vielä muutaman vuoden. Toista vaihtoehtoa, koska emme ole valmiit vielä, kun sanon me, tarkoitan komissiota, jäsenvaltioita ja kaupallista yhteisöä sen takia tätä lykkäystä tulee jaksossa, se on tärkeää. Monet viivästymät liittyvät se, että päivitetään näitä vaatimuksia, jotta tietoelementtejä harmonisoidaan entisestään. Myös tuotantoisetun monitorointiselle, kun käytetään kattavaa takuuta, tämä on mahdollista vasta myöhemmin. Kuitenkin olemme puhuneet jäsenvaltioiden kanssa ja huomataan, että ne ovat hyvin varovaisia näiden takuiden suhteen, joita he monitoroivat. Ja myös kaupan toimijat tekevät näin, he ovat saaneet lupia kattavista takuista sen takia, he täyttävät tehtävänsä ja seuraavat tilannetta. Mainitsinkin jo tämän automaattisen tulliselityksen, joka on mahdollista 21 lähtien sitten tämän järjestelmän myötä. Sitten vielä yksi asia, joka varmasti lähellä tänne, on, miten tämä vaikuttaa talousarvioon. No ne järjestelmät, joita, jotka pannaan täytäntöön vuoteen 20 loppuun mennessä, niin budjetti allokoidaan tämän suunnitelman mukaan. Ja on saanut myös lisää rahaa viime vuonna budjettipäästöt toteuttavana kehitellä teknisiä eritelmiä kahta järjestelmää varten jotka pannaan täytäntöön vasta myöhemmin. Toivottavasti vientijärjestelmä ja sitten uusi transitjärjestelmä ja CTS myös sille. No, sille tulee 7 miljoonaa. Sitten nämä muut järjestelmät, joissa on viivästymää, kun ajatellaan kehittämistä ja käyttöönottoa, niin sille on budjetoitu kaikki tuossa ajatuksessa. Jos ajatellaan monivuotista strategista tai siis monivuotista rahoituskehystä 21-27 vuosien osalta, jossa allokoidaan näitä resursseja näitä järjestelmiä varten, ja ehdotus on saapunut pöydällenne. Meidän pitäisi yhtä kehittämään kaikki, vaikka oli hieman vähemmän rahaa. Haluaisin listata tämän, jotta ette ajattele, että me nyt laitamme kaksi edusta pöydälle samaan aikaan – Tietysti nämä liittyvät toisiinsa. 22 tulli ohjelma liittyy tähän läheisesti ja suuri osa rahaa siitä ohjelmasta on aikaisemmin vuosina jo allokoitu it järjestelmien kehittämistä varten, koska se on tärkeää yksinkertaistamisen kannalta ja kaupan helpottamisen kannalta ja pitää myös varmistamaan kunnon riskien hallinnointi ja valvonta. Siinä kaikki kiitos huomiostanne. Kysykää, jos on kysymyksiä myös myöhemmin. Thank you very much, and I would like to give the floor... To... Kiitoksia. Meidän taisin edustaja Liimovicille puheenvuoron. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aloitetaan puhumalla aivan selvästi. Tämähän on lainsäädäntökappale ja emme halua kukaan joutua tilanteessa, jos joutuisimme sen hyväksymään kunnes uusi elektronijärjestö tulee käyttöön olemassa olevien järjestelmien pohjalta. Tämän hetkistä järjestelmää pitää käyttää. Artikla on ottanut esille sen, että se ei ole enää voimassa vuoden 2020 jälkeen, jolloin nämä siirtymäkauden toimenpiteet tulee lakkauttaa ja vain elektronisia järjestelmiä pitää käyttää näiden tarpeiden täyttämiseen. Tämä olisi tärkeä voitto, jotta voitaisiin merkittävästi vähentää hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa, joka kohdistuu EU. Olemme kuitenkin kuulleet, että vaikka järjestämme vielä päätöksen vuoteen 2020 mennessä, osa on vain osallisesti viety loppuun. Eli siitä syystä meidän täytyy pidentää tätä määräaikaa, jotta jäsenvaltiot edelleen voivat käyttää paperipohjaista järjestelmää Lisäksi meidän täytyy varmistautua siitä, että meillä on juridinen varmuus. Ja tullin puolella olisi vakavia ongelmia, jos vuoteen 2020 mennessä jotkut sähköistä järjestelmistä ei ole täytäntöpantoja ja samalla laki estää siirtymäkauden jatkumisen. Jätä komissiolle sitten sen, että se selvittää nämä tekniset näkökohdat ja sen, miksi tähän aikarajaan ei päästy. Jonkun harkinnan jälkeen olen ajatellut tukevani komission ehdotusta ja tätä viiden vuoden lisäaikarajaa, eli vuoteen 2025. Lyhyt selvitys siihen vai miksi. Ja minusta on tärkeää, että varmistetaan se, että siirtyminen sähköiseen järjestelmään tapahtuu mahdollisimman nopeasti, mutta että se tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti Tämä mahdollistaa myös sen, että se, että kun paino nostetaan riittävästi, saattaa johtaa siihen, että tehdään virheitä ja epätäydellisiä järjestelmiä. Tätä nyt en ainakaan halua. Tällaisessa tapauksessa kuitenkin saatamme joutua tilanteeseen, jossa tällä hetkellä ollaan parlamenttina, eli meidän täytyisi hyväksyä uusi lainsäädännön osio jälleen kerran pidentäen tätä määräaikaa. Enkä halua näin tehdä. Siitä syystä jätän tämän viisi vuotta käyttämättä mutta samalla haluan varmistautua siitä, että komissio, säännöllisesti kertoo Euroopan parlamentille tehdystä työstä. Meillä Euroopan parlamentille minun uskoakseni on oikeus ja velvollisuus saada tätä tietoa vuosittain ja aion esittää tätä koskevan tarkistuksen. Kuulen mielelläni myös kollegoiden näkemyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos. Andreas Schwab on EPP, mutta Rosatun hoitaa hänen osionsa. Kiitoksia. Hän ei voinut olla täällä tänään, mutta hän lähetti minulle muutaman äh, rivin. Eli ensinnäkin, äh, kun katsotaan tätä äh, transeurooppalaisen järjestelmän määräaikaa. Andreas sanoi, että komissio lykkää tätä transeurooppalaista järjestelmää ja samaan aikaan vuoden 2020 määräajasta pidetään kiinni kun ajatellaan kansallisten vienti- ja tuontijärjestelmien päivittämistä. Tämä tarkoittaa, että useampia kansallisten järjestelmien päivitykset aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia tulliviranomaisille, kansallisille turvallisuusviranomaisille, ja nämä kuitenkin ovat tarpeen. Miten komissio aikoo välttää sen, että on pakko mm, päivittää näitä järjestelmiä? Eikö transeurooppalaisen järjestelmän lykkääntyminen tarkoittaa myös sitä, että kansalliset järjestelmät lykkääntyvät, varsinkin kun niiden välillä on yhteyksiä ja ne riippuvat toisistaan. Ja toinen kysymys liittyy tullisääntöjen yhdenmukaisuuteen päätöslauselmassa, jossa käsiteltiin unionin tullikodeksin täytäntöönpanoa vuodelta 2000 2016 parlamentti vitosi komission ja jäsenvaltioihin, ja tässä siteerataan, että saadaan aikaan johdonmukainen, koherentti ja kunnianhimoinen strategia, jossa on aikataulu niin, että varmistetaan, että kaikki asiat, jotka ovat tarpeen EUn tullijärjestelmän täytäntöönpanon kannalta, on katettu ehdotuksin jotka äh, ovat nykyisen globaalin maailmankaupan mukaisia, samoin kuin EUn äh, kaupapoliittisen agendan täytäntöönpanon mukaisia. Äh, meidän pitäisi yrittää saada aikaan johdonmukaisia tullijärjestelmiä, jos meillä on määräaikoja, jotka on Äh, määritelty vuonna 2013, kun unionin tollikoodeksi hyväksyttiin, niin se ei äh, lisää johdonmukaista ja selkeää tullimenettelystrategiaa. Sitten ainakin viipeen pitäisi olla yhdenmukainen, koska täytyisi ottaa huomioon äh, keskinäisriippuvuus muiden järjestelmien kanssa. Kiitoksia. Virginie Rosier, but eh, Mark Tarabella will take Kiitos sitten Virginie Rosierin puolesta, Mark Tarabella käyttää Kiitos puheenjohtaja. Niin, täällä on varamiesten juhlaa, joten yritän tehdä parhaani. Korvaan täällä Virginie Rosierin, joka haluaa kiittää esittelijä ja pahoittelut, että hän pääse paikalle. Hänellä on Petin valiokunnan koordinaattorin kokous. Hän haluaa vain korostaa tässä, että miten tärkeää on se, että tuliunionin hyvä eh, on tärkeää, se on sisämarkkinoiden tärkeä pilari. IT-järjestelmien tehokkuus on tärkeä elementti siinä. Pitää muistuttaa, että unionin tullikoodeksi niin se täytyy panna se verrataan siihen, että, unionin, että tulliunioni on mukautettu tämän vuosisadan haasteisiin, kuten muassa verkkokaupan lisääntyminen. Tässä mielessä Rosier, mielestäni valitettava on, että valiokunnan pitää ehdottaa tuota muutosta ja viivästyttää kaikkea sellaista järjestelmää, IT-järjestelmää. Tämä on vahinko ja epäonnistuminen, kun halutaan tämä tärkeä politiikka viedä eteenpäin. Edustaja Roosier on myös sitä mieltä, että vasteiden prioriteettina on hyväksyä nopeasti tämä, tämä tarkistaminen, jotta tuo viivästymä on ainut. Ja tässä mielessä on tärkeää, että tässä seurataan tarkkaan operaatiota, että parlamentti on täysin mukana ja komissio tiedottaa sitä hyvin, jotta voidaan varmistaa kontrolli. Parlamentti pitäisi lisäksi myös saada tieto siitä, miten nämä siirtymätoimet toteutuvat, jotta voidaan taata niin hyvä toiminta, kunnes on täysin kattavasti käyttöön nämä uudet IT-järjestelmät. Ja lopuksi edustaja Rosier kiittää myös Selimovicin lisäksi siis muita varjostelijoita eri ryhmistä. Hän odottaa innolla yhteistyön jatkamista. Ah oui, j'ai oublié de dire que j'avais fini. Oli sanoa, että siinä kaikki. Merci beaucoup, Marc. Um, I don't see any... Kiitos, Mark. En näe muita varustelijoita, eli annan puheenvuoron takaisin Selimovicille esittelijälle loppusanat. Much, Madam Chair. I... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen ottanut huomioon kaiken, mitä on sanottu, ja on oikein miellyttävää työskennellä kaikkien kollegoiden kanssa. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos. Ja sitten... Ja näin, että tässä kohdassa mm, mietintöluonnoksen käsittely on 12.7. Eli sitten nähdään uudestaan tämän parissa. Ja sitten seuraava kohta on kuulemistilaisuus joka on tarkoitus käydä EU-horisontaalisesta sääntelykehyksestä, laiton sisältö digitaalisilla yhtenäismarkkinoilla kohti tasapainoista järjestelmää. Ja siirrytään suoraan siihen. So uh, this hearing uh, has been requested uh, by our, our committee. Tätä kuulemista on valiokuntamme pyytänyt ja puheenjohtajakokous on sen hyväksynyt. Se on järjestetty laittoman sisällön torjunnan puitteista ja paremmin saadaan nämä foorumit vastaamaan tähän vastuuseensa. Komission ehdotus myöskin laittoman sisällön torjuntaan internetympäristössä on tässä kyseessä. Toivotan tervetulleeksi panelistimme ja toivotan tervetulleeksi myös ne, jotka ovat tätä seuraamassa. Muuten kyseessä on erittäin tärkeä aihe valiokunnallemme ja haluaisin aloittaa esittelemällä ensimmäisen paneelimme Kristiina Angelopoulos äh, Cambridgein yliopistosta on mukana Joe McNamee Edristä, Daphne Keller Stanfordin yliopistosta ja Lordi Allen, joka poliittisten ratkaisun osaston varapääjohtaja Facebookista. Haluaisin muistuttaa panelisteja, että teillä jokaisella on 10 minuuttia lausuntoonne. Aloittaisin suoraan tätä kädeltä Angelopulosista. Kiitoksia. On todella ilahduttava saada olla täällä tänään mukana. Kuten jo mainittiin, olen Kristiina Angelopoulos olen Cambridgein yliopistosta ja olen näihin vastuukysymyksiin keskittynyt. Minua on pyydetty tänään antamaan lyhyt katsaus tämänhetkisiin eurooppalaisiin sääntöihin, jotta voitaisiin löytää mahdollisia tapoja edetä. Samalla muistaen, minkälaisia asetuksia viime vuosina Euroopan komissio on julkaissut tämän laittoman sisällön torjumiseksi. Kun otetaan huomioon käytössä olevat poliittiset keskustelut, varmaankin tunnette ne, eli en käydä nyt liikaa aikaa niiden luettelemiseen. Tämänhetkisen järjestelyn ydin löytyy tästä turvasatamaa säännöksistä, jotka löytyvät direktiivistä. Kaikkein Tärkein näistä turvasatamista on tämä niin sanottu isännöimisturvasatama. Se tarjoaa tiedon säilytyspalveluita tiedoille, jota eri alustoihin on postitettu hyödyntäen kolmansien palveluntarjoajien palveluja. Tämä pohjautuu siihen, mitä yleisesti ottaen voidaan käsitellä tällaisena tietopohjaisena hallintotapana. Sähköisen kaupankäynnin säännöstö myöskin ottaa esille säännöksiä tässä suhteessa. Tämä on erityisen tärkeää, joten haluaisin kertoa siitä hieman lisää. Valitettavasti sähköisen kaupankäynnin direktiivi ei selkeästi määrittele sitä, millä tavalla tällainen yleinen valvontavelvoite syntyy. osan kappale 147 kuitenkin sanoo, että tällaiset velvoitteet erityistapauksissa ovat mahdollisia. Lisätietoa siitä, mikä muodostaa yleisen valvontakiellon. Meidän täytyy katsoa oikeustapauskäytäntöä, ja tämä, sehän on ollut erittäin valaiseva Usein tapaukset koskevat Sabamia ja Scarlettia, ja nämä, näissä on kysy copyrightista, tekijänoikeuksista. Tuomiston on tarkastellut sitä, onko internetin ö, mm, operaattori ja hänen kohdistuvat vaatimukset erilaisten suodattimien käyttöönottoon, onko mahdollista, onko se EU-lainsäädännön mukaista. Ja kaikki tiedot, jotka liittyvät kaikkiin käyttäjiin, jotta valtettaisiin tulevat tekijänoikeusrikkomukset ja se näin loisi tällaisen yleisen valvontavelvoitteen sen lisäksi, että luottaa artiklaan 14, tuomioistuin ja Sabam tapaukset menivät vielä askeleen pidemmälle. Ne tulkitsivat tällaisen välittäjän vastuun ristiriidoksi perusoikeuksien välillä ja näin puhuttiin myös, puhuttiin myös välittäjän vastuusta ja näin ollen periaatteessa se juurutettiin siihen perusperiaatteessa, joka on EU-lainsäädännössä ja löytyy Euroopan unionin perusoikeuskirjasta. Ne kyseiset oikeudet, jotka tuomioistuin huomioi, koskivat tekijänoikeuksia ja oikeuden hallitsijoita artikla 17 perusoikeuskirjassa. Ja toisaalta siinä myös ilmaistiin se, että välittäjällä on oma oikeutensa hoitaa tehtäviä. Se on myös relevanttia ja se löytyy artikasta 16. Ja sitten meillä on myös käyttäjien oikeudet sille, että heidän henkilötietojen suojataan, ilmaisun vapautta suojataan artiklassa 8 ja 11. Tämän analyysin pohjalta tuomioistuin päätti, että se mikä on tarpeen päätöslausun, ö, äh, sen suhteen, että ratkaistaan tällaiset ristiriitatilanteet, on oikea tasapainoinen lähestymistapa niin, että yhden oikeuden suoja ei epäsuhtaisesti vaikuta muihin. Tuomisto ei kuitenkaan antanut meille mitenkään valtavasti tietoa siitä, millä tavalla asiat pitäisi hoitaa ja tasapaino pitäisi saavuttaa, mutta se kuitenkin äskettäin kahdessa Sabam-tapauksessa päätti että se suodattaminen, joka näissä tapauksissa on kyseessä, ei loisi hyvää tasapainoa eikä olisi oikeutettu tapa hoitaa asiaa. On ehdotettu myös, että mahdollinen mm, toiminta abstraktissa mielessä voi olla tällaista yleistä valvontaa, kunhan tästä on ilmoitettu välittäjälle ja että se on tarpeen, jotta voitaisiin estää tuleva toiminta. Tämä on johtanut niin sanottuihin tilanteisiin, jossa tätä on käytetty strategiana internetissä ilmaistuun tietoon. Kuitenkaan tämä ei sitten noudattele sitä logiikkaa, jota tuomioistuin noudatti Sabam-tapauksissa – ja tuomioistuin on selventänyt sitä, että kaiken tiedon valvonta, joka välitetään palveluntarjoajalta, on luokiteltava yleiseksi valvonnaksi. Mutta sentään ei ole puhuttu siitä, että pitääkö jo ennalta ilmoitetusta tiedosta, pitääkö siihen puuttua vai ei. Älyllinen tietoa internetissä. Minun mielestäni yleisesti ottaen, mielestäni tässä asia on hoidettu hyvin. En kuitenkaan ajatellut nyt liikkaa käyttää aikaa näiden kahden asiakirjan etuihin ja haittoihin, mutta joitakin kommentteja kannattaa tehdä. Muutama yksityiskohta sen suhteen, millä tavalla nämä prosessit toimivat ja jos katsotaan sitä, että millä tavalla komissio sitten voi siirtyä kohti äh, vertikaalisempia lähestymistapoja. Eli tässä suosituksessa huomioidaan se, että erityyppinen sisältö saattaa vaatia erilaista juridista kohtelua. Samanaikaisesti tässä ei huomioida sitä, että sisällön poistaminen riippumatta sen luonteesta käytännöllisessä ähm, käytännön elämässä on aika samankaltaista. Yksi ongelma tässä komission tiedonannossa ja suosituksissa on se, että molemmissa keskitetään välitein kohdistuviin velvoitteisiin – automaattisten uudelleen päivitysmekanismien käyttöön, kuten myöskin abstraktimmin pyritään tunnistamaan kaikkea laitonta toimintaa. Kuten aiemmat kommenttini jo ilmaisevat, tällaisen väliteen kohdistuvan velvoitteen esittäminen tämän kaltaisen toimenpiteiden käyttöönottoon aiheuttaisi selkeitä ongelmia artiklan 15 suhteen sähköisessä kaupankäynnissä ja perusoikeuskirjan suhteen, mutta kuitenkin sanamuodon suhteen tässä rajoitutaan siihen, että rohkaistaan käyttämään ja kehittämään suoritetekniikkaa tulevaisuudessa. Ja palveluntarjoajien tulisi tehdä parhaansa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden käsittelyyn. Ja näin ennaltaehkäisevä velvoite on välttämätön mielestäni. Tässä on siis välttämätöntä edetä hyvin varovasti. Nämä ovat asioita, jotka pitäisi pitää mielessä, kun mennään eteenpäin. Ja ne indikaattorit, johon tulisi keskittyä, äh, sen sijaan, että ne olisivat reaktiivisia, ne pitäisi olla proaktiivisia. Se, että mennään pidemmälle kuin turvasatamasäännökset, jotta voidaan ottaa positiivisesti äh, ilmaistuja säännöksiä. Tämä merkitsisi suurta harppausta eteenpäin. Ja tällä hetkellä palveluntarjoajat eivät ole velvollisia valvomaan tätä sisältöä, mikä ne sanoo, milloin pitäisi olla. Tämä tilanne tulisi muuttaa ja samalla muistaa, että jos nämä aiemmat kommenttini, niin toivon, että tämä lyhyt katsaus on ollut hyödyksi. Jos teillä on lisäkysymyksiä, niin mielelläni niihin vastaan. Kiitoksia. You very much, uh, for your... Kiitoksia kovasti tästä selvityksestä. Ja nyt siirrytään seuraavaan uh, Joe McNamee edestä. Thank you Very much, uh, Madam Chair. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos kutsusta. Olemme valmistelleet yhteisen lausunnon äh, Euroopan äh, rasismin vastaisen verkoston kanssa ja se löytyy tulostettuna tuolta salin oven vierestä. Minä olen sisällön parissa tehnyt työtä viimeisen 20 vuoden aikana, enkä ole nähnyt yhtään uskottavaa tapaa arvioida vastuullisuus järjestelmän toimintaa, paitsi 2012-2014 komission arvio, jonka tulokset hylättiin, niitä ei huomioitu eikä niitä ole käytetty nykyisissä aloitteissa. En ole myöskään mitään uskottavaa yritystä arvioida mitään vapaaehtoista yhteistyömekanismia. Emme varmastikaan tee tässä nyt läksyjämme, kun ajatellaan sitä, että ongelma pitäisi ratkaista kokonaisvaltaisella tavalla. Haluan käsitellä kolme asiaa. Internetyritysten rooli yhteiskunnassamme ja laittoman sisällön torjuminen ja julkisten sen toimijoiden rooli laittoman sisällön torjumisessa tutkimisessa ja tutkimus ja miten voitaisiin löytää tie oikeasuhtaisesti ja uskottavasti torjua laitonta sisältöä internetyritykset. Manfred Weber, EPPn puheenjohtaja, sanoi vähän aikaa sitten, että Facebookilla oli jo liikaa valtaa käsissään. Tämä on totta, eikä minun varmaan tarvitse mainita Googlenkaan valtaa. On aivan totta, että ei ole mitään turvaa poliittisesti vinoutunutta tai mm, huonoa sisältöä varten. Google on vähentänyt sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen Ähm, sisältöä äh, ja myöskin äh, naisjärjestöjen äh, videoita on otettu pois YouTubelta. Myöskin Jaaken videoita on otettu pois. On hyvin yksinkertaista saada internet-yritykset poistamaan sisältöä enemmän vastuullisuutta, enemmän poliittista painostusta, mutta ei ole mitään mekanismia, joiden avulla internetyritykset tekisivät vähemmän, olisivat tasapainoisempia, eivät poistaisi laillista sisältöä tai olisivat avoimempia tässä tiedotuksessa ja komission suosituksessa olevat viitteet ovat toiveita. Komissio toivovat, että yksi yksityiset yritykset yrittäisivät löytää tasapainon, että olisi valitusmekanismeja, mutta suosituksen 13 Torontosan kappale 13 sanoo, että on myös sopimusoikeus, eli yrityksillä on myös oikeus pakottaa liiallisiin rajoituksiin, jos oikeudelliset puitteet johtavat siihen. Siksi meidän on Äh, harkittava kahteen tai kolmeen kertaan ennen kuin pyytäisimme yrityksiltä, joilla on liikaa valtaa, äh, ottamaan käsinsä vielä enemmän valtaa vaikuttaakseen demokratioihimme. Ja on hyvin paljon yrityksiä, jotka eivät ole Google ja Facebook ja internetin äh, sääntely, aivan kuin se olisi pelkästään Google ja Facebook, antaa meille sellaisen internetin, joka koostuu pelkästään Googlesta ja Facebookista, mutta niillä on tärkeä rooli laittoman sisällön torjumisessa. Ja tämä on tehtävä kattavalla, hyvin kalibroidulla, tehokkaalla tavalla oikeissa puitteissa. Ja olemme myös tietoisia, että toimijat ovat, pin, toimet ovat pinnallisia. Kaikkia toimia, joita pyydetään erityisesti sisällön suhteen tai kun on kyse Ähm, herkemmistä väestöryhmistä yhteiskunnassa, niiden pitää tulla äh, julkisten viranomaisten taholta, muuten syntyy rankaisemattomuuden kulttuuria. Anna-Maria Koratsa-Pilte teki erinomaista työtä esittelijänä, äh, kun hän laati Euroopan parlamentin päätöslauselman äh, lastensuojelun direktiivin täytäntöönpanosta. Se hyväksyttiin viime vuoden joulukuussa suurella enemmistöllä ja tuo mietintö on kyllä lukemisen arvoinen, jotta ymmärtäisi, kuinka paljon välinpitämättömyyttä komissiossa on. Tämän päätöslausuman D-kohta osoittaa, että komission täytäntöönpanokertomus ei sisältänyt tilastoja sellaisten nettisivujen sulkemisesta, jotka sisälsivät äh, lapsipornografiaa eikä myöskään tilastoja äh, sisällön poistamisesta yhden poikkeusta lukuun ottamatta, eikä myöskään tilastoja äh, viiveistä poistamismenettelyssä, eikä myöskään tilastoja siitä, kuinka nopeasti poliisi ja oikeusviranomaiset käyttivät internetyritysten varastoitua tietoa. Joten täytyy todellakin kysyä, että mitä komission täytäntöönpanomietinnössä oikeastaan oli, jos kaikki nämä tiedot sieltä puuttuivat. Europol-asetus antaa Europolille tehtävän välittää sisältöä, joka liittyy vakaviin rikoksiin internetoperaattoreille tai toimijoille, jotta ne voivat vapaaehtoisesti harkita niitä. Miksi on tällaista vapaaehtoista harkintaa? Perusoikeuksien näkökulmasta tämä on perusoikeuskirjan 52 artiklan vastaista. Entäpä sitten Mm, oikeusviranomaisten näkökulmassa. Komissio on vastannut parlamentin kysymykseen, että sillä ei ole todellakaan minkäännäköistä näkemystä siitä, äh, kuinka paljon näitä Europolin ilmoituksia oikeastaan tutkitaan. Kun olen kysynyt Europolilta, voin vakuuttaa teille, että mitään äh, turva lausekkeita ei ole sen suhteen, ettei todistusaineistoa poisteta ja tuhota, kun operaattorit vapaaehtoisesti toimivat. Eli Europol ilmoittaa operaattorille vakavan rikokseen liittyvästä sisällöstä, mutta ei ole mitään määräystä siitä, pitääkö näitä tietoja säilyttää. Ei pystytty edes kertomaan, onko tämä todellista tietoa sähköisen kaupankäynnin direktiivin mukaisesti. Onko tämä nyt sitten vakavasti otettava tapa puuttua vakaviin rikoksiin? No, miten meidän sitten pitäisi tehdä? Komissaari Gabriel sanoi, että pitäisi olla uskottava lähestymistapa. Yksi ensimmäinen asia, joka pitäisi tehdä, on ymmärtää selvästi, mitä todellisessa maailmassa tarkoittaa perusoikeuskirjan 52 artiklan noudattaminen, kun on kyse vapaaehtoisista tai pakollisista toimenpiteistä, jotka rajoittavat perusoikeuksia. Sitten meillä täytyy olla tutkinta siitä, millainen täysi vaikutus niillä toimenpiteillä on, joihin on ryhdytty. Ja kolmanneksi meidän on katsottava kokemuspohjaamme viimeiseltä 20 vuodelta, kun on käytetty vapaaehtoisia toimia, mikä on toiminut, mikä ei ole toiminut. Ja sitten meidän on kehitettävä mm, johdonmukainen lähestymistapa perusoikeuksiin ja hätätoimenpiteisiin silloin, kun asiat menevät pieleen. Kun vapaaehtoisiin toimenpiteisiin ryhdytään, niin yleensä ne otetaan käyttöön ja sitten ne unohdetaan. Ei ole mitään arviointiprosessia, ei mitään hätämenettelyä, ei mitään tiedonkeruuta. Itse asiassa kaikki se tieto, jota pyydetään äh, tiedonannossa ja suosituksessa, on se, että mitä poistetaan ja kuinka nopeasti ei, millainen vaikutus sillä on, ovatko rikolliset ryhtyneet vastatoimiin. Ainoastaan vaaditaan, että toimitaan nopeammin. Tämä ei ole mikään holistinen lähestymistapa tulevissa äh, hankkeissa on opittava kokemuksesta eikä delegoitava vastuuta tämä komission tiedotus ja suositus ei perustu todelliseen todistusaineistoon ja vaarana on, että se aiheuttaa enemmän ongelmia kuin hyvää vaikutusta. Meidän on otettava askel taaksepäin ja luotava tämä, nämä toimet kunnolla alusta asti. Kiitoksia. uh, we go to the... Kiitoksia. Ja näin sitten seuraava puhuja. Stanford Universitystä Keller. Kiitos, sinulla tämä diaesitys tulossa. Kiitos puheenjohtaja, kiitos järjestäjille, että sain tulla tänne tapahtumaan mukaan. Olen työstänyt laitonta verkkosisältöä melkein yhtä pitkään kuin kollega tässä vieressä. Muussa näitä Googlen järjestelmiä olen käsittellyt ja nyt jatkan työtäni Stanfordissa – No tämä kuulemisen, tai siis esitykseni otsikko on tämä horisontaalinen fokus, joka on hyvä, koska välityspalvelun tarjoajien vastuu lainsäädäntö keskittyy hyvä tapauksessa prosessointiin. Kysymyksen, kuten Kristina sanoi, että minkä tyyppistä, minkä tyyppinen tietoa käynnistää tämän vastuun. Mutta toistaiseksi myös mitä hän sanoi, että jossain tapauksessa, jos on vertikaalinen lähestymistapa, niin siinä on eri velvoitteita esimerkiksi erityyppisille sisällöille. Esim. No, tämä ei nyt toimi, jos on lasten materiaalia. Tämä on tyypillistä useimmissa juridisissa järjestelmissä. Vältyspalvelun tarjoajien vastuusäännöt siinä yleensä kolme puolikan tavoitetta. Ja kuten Joe sanoi, niin tässä keskitytään yleensä vain tuohon ensimmäiseen. Ensimmäinen tavoite on, että saadaan laiton sisältö poistettua verkosta. Se on tärkeää. Toinen tavoite on suojella laillista sisältöä verkossa ja toimintaa, ettei sitä poista sieltä vahingossa. Ja kolmas liittyy teknisen innovointiin ja kasvuun. En keskity tuohon viimeiseen, keskityn tuohon tasapainon esimerkiksi kahden välillä ja siihen, miten laki, joka ei tuota tasapainoa varmista, voisi tehdä karhun palveluksen eurooppalaisille ja verkon käyttäjille ja ehkä myös olla ristiriidassa myös EUn peruskirjan ja, ja siis perusoikeuksien kirjan välillä. Eli laittoman sisällön poistaminen verkosta on minusta asioista varmaan olette kuulleet paljon. On ilmiselvää, miksi halutaan se, että välityspalvelujen tarjolla on tässä tärkeä rooli. Tiettyjä pitää antaa alustoille, koska niillä on tiettyjä etuja ja voi toimia tehokkaasti, teknologisesti. No, I can go backwards, but not forwards. Taaksepäin mennään, mutta ei eteenpäin. No, puhun nyt siitä, että suojellaan laillista sisältöä verkossa. No niin, ja jos on huonosti suunniteltu välityspalvelun tarjoajien vastuulait, niin sitten he poistavat laillista sisältöä myös. Tämän, tästä on paljon dokumentaatiota Stanfordin blogissa, niin olen käynyt läpi näitä tutkimuksia, jos tässä puhutaan ongelmia esiintyy inhimillisten verheiden takia. Useimmat tutkimukset kestävät juuri sitä. Lisäksi tiedämme, että on ongelmia, jotka liittyvät suoratin virheisiin, ja olen tässä käynyt läpi kaksi tutkimusta – tästä maininnut ne, mutta on aina tieto tyhjä tästä aiheesta ja no toiseksi mitä Joe sanoi, että liittyen peliseen tietoon on merkittävää, että on näin pitkällä jo tai siis suunnitellaan jo näin paljon näitä pakollisia suorittimia, eikä tiedetä kuitenkaan tieteellisesti vielä, miten ne vaikuttavat tarkalleen. No niin. Seuraamukset sille, että poistetaan liikaa sisältöä, no niistä, siitä puhutaan usein vapaan tiedon oikeutena, jota se onkin, ja ilmaisuvapauksesta myös kyse, mutta tämä on pinnallinen lähestymistapa toisaalta ongelmaa, koska suurin osa elämästä me eletään nyt verkosta, ja lapsemme elävät yhä enemmän verkossa ikään kuin, jos poistetaan sisältöä, no se ottaa paljon enemmän häiriötä kuin ilmaisu klassisessa mielessä – se haittaa kaupallista toimintaa muun muassa. On voimakasta näyttöä siitä, että kilpailijat käyttävät vääriä syytöksiä tällaisissa järjestelmissä, että saavat toisensa verkkopresenssin katoamaan. Tämä vaikuttaa myös kuluttajiin. Olin äsken radio-ohjelmassa, jossa oli afrikkalais nainen, joka ei ollut päässyt Facebookiin. Hänet oli esitetty vahingossa, pääsy sinne, kun oli laitanut materiaalia, jossa oli kaustosta rasistista hyökkäyksestä ja hänen lapsinsa. Facebook vahingossa järjytti hänen tilinsä ajattelematta, että kyse oli rastista materiaalista kohdistui häneen ja yhtäkkiä hän ei voinut kirjautua enää minnekään muuallekaan, koska hän käytti Facebook, Facebookin kertomistietoja kerroksen muualle someen tai sähkölliseen tai esimerkiksi uutissivustoihin, joten tämä haitta leviää muuallekin. Tämä vaikuttaa myös yksityisyyteen voimakkaasti henkilökohtaiseen viestintään. Me jos ajatellaan suoraviestintää, WhatsApp-viestejä, tekstiviestejä, kaikki mitä osasin sanoa helposti kaverilla aikaisemmin, mutta nyt sitten tämä riippuu alustoista. Ja huolena, no sitä ei ole tutkittu tarpeeksi tarkkaan, on siis se, että miten jatkuva monerointi ja poliisiraportointi alustoissa tuo tällaista ikäänlaista suureetsintää, jota, jos on muuten suorittaisi ja sitten tässä on myös tällainen syrjivä vaikutus, puhun hieman siitä, miten alustat torjuvat äh, väkivaltaista ääriliikehdintää poistamalla sisältöjä, joita uskotaan vain terroristisisältöistä. Kaikissa kontekstissa tiedetään, että kun alustat äh, saavat kannustimia ottaa pois laitonta sisältöä, niin heillä myös kannustimia poistaa tiettyä muutakin sisältöä sen ympäriltä, joka saattaisi olla laitonta tai jota saattaa vahingossa pitää laittomana. No, jos on tämä potentiaalisesti terroristen sisältö, niin no sitten puhe tuossa markkinoissa tulee ihmiset, jotka puhuvat arabiaa, ihmiset, jotka puhuvat islamista ihmiset, jotka puhuvat maahanmuuttopolitiikasta tai USAan sotilastoimista Irakissa. Tässä on selvä kuvio siitä, että kuka tästä kärsii ja tämällä on syrjivä vaikutus. Tämä vaikuttaa myös oikeuteen Syrian Archive pyrkii tutkimaan näitä väärinkäytöksiä Syyriassa, ihmisoikeusrikkomuksia. Sillä on ollut jatkuvasti ongelmia, kun se video on poistettu YouTubesta, koska suodattimet pitävät niitä terroristisena sisältönä. Tämä on suuri este oikeudenmukaisen toteutumiselle ja monet, no tämä ei tule vain ihmisoikeusaktivistoimintaan, vaan syytöstoimiin myös. Tästä ollaan huolissaan. Lopuksi Tähän liittyy myös yleinen järjestys ja turvallisuus. Mutta sille, että alustat ryhtyisivät olipisiin poistoihin tulee halusta estää väkivalta ja pitää yllä turvallisuutta, mutta on merkittävä näyttöä siitä, että tämä saattaisi myös heikentää näitä ponnisteluja ja tarvittaisiin räätälöidympiä ratkaisuja. Puhun lyhyesti näistä välineistä komission ehdotuksessa. Kuten sanoin, suodattimet ovat voimakkaita, mutta viallisia. Ja emme ole tutkineet asiaa tarpeeksi tarkkaan. Tarvitaan siis lisää tutkimusta. Ihmisen pitää käydä läpi nämä esille otetut ongelmat, koska suodattimissa on virheitä, mutta lisäksi tiedämme, että nykyvirheet eh, viimeisen 15 vuoden aikana näistä poistoista, no virheet ovat ihmisten tekemiä. Ja meillä on hyvä näyttöä siitä, että tässä on, nämä ihmiset ovat olleet puolueellisia, joten se ei ole täydellinen ratkaisu myöskään. Jos otan oikaista nuo suoritin virheet tai mä poistovirheet, niin no, sitä varten on hyvin tärkeää, että on tällaiset vastustilmoitukset sun muuttamet, jotta ne henkilöt, joihin tämä vaikuttaa, voivat pitää yllä oikeuksiaan ja puolustaa tuo, mutta tietojemme mukaan vastustusilmoitukset, niitä ei käytä tarpeeksi. Se ei ole tarpeeksi hyvä oikeustoimi eikä se turma myöskään riittävä toimia eri kategoriassa, mistä nämä ihmisoikeusviltiöstä puhuin. Niitä lataavat verkkoon muussa todistajat taistelualueilla. He eivät ole tilanteessa, he ovat monitoroida ja puolustaa ilmaisua, ja usein olisi vaarallista heille tehdäkin niin. Sitten avoimuus suurelle yleisölle, no tämä voi vaikuttaa merkittävästi tilanteeseen siihen, miten lainsäädäntö voi tukea asioita, e, kuten esim kansallisyhteiskunnan pääsy, akateeminen pääsy näihin videoihin, jotka on katettu tämän, tässä terroristitietokannassa, ja se voisi olla hyvä oikeustoimi. Lopuksi sanoisin, että optimistinen kulma, joka komissiollakin tässä on, on, että tämä voidaan kyllä saada tasapainoisesti oikein, että poistetaan huonosisältöjä ja pidetään hy- hyvä yllä sieltä ja alustat se mutta realistinen vastaus on, että tämä on äärimmäisen monimutkainen ekosysteemi, todennäköisesti ei ole täydellistä ratkaisu, oikea ratkaisu. No sitä pitää räätälöidä tarkkaan ja taustalla pitää olla näiden elinten päätökset. Kiitos. Thank you very much. And then, um... Kiitoksia kovasti. Ja sitten viimeinen puhuja on Lordi Richard Allen, Facebookin yksi varapääjohtajasta. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä kutsusta. Halusin vain käsitellä näitä neljää aluetta tänään. Yksi koskee direktiivin tehokkuutta palveluntarjoajan näkökulmasta. Sitten puhutaan myös velvollisuuksista, joita tällä alustalla on eh, vastuu ja vastuullisuus, näiden välinen ero. Ne ovat hyvin usein sanoinakin lähekkäisiä. Hyvin usein näitä nimenomaan alustat pohtivat. Ja sitten nämä erilaiset toimintamallit ja se, mitä Daphne varsinkin täällä huomautti asiantuntemusnäkökulmasta. Ja sitten lopuksi puhuisin myös tästä päätöksentekoprosessin monimutkaisuudesta ja meidän kokemuksemme siitä, millä tavalla tämä juridinen määritelmä on sisällön suhteen, mitä on, mikä on laitonta EU-ssa. Se on erittäin monimutkainen kysymys kenellekään vastattavaksi myös meidän kaltaisillemme yrityksille, joilla on valtavat juridiset resurssit. Ensinnäkin sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi, se on ainakin meidän kohdalla me toiminut hyvin, ei pelkästään alustan suhteen, mutta myös Euroopan kansalaisia se on kohdellut hyvin. Se, mitä se varsinkin mahdollista on se, että voimme luoda aika matalat esteet niille, jotka haluavat kääntyä meidän palvelumme puoleen. Sehän oli sen tavoitekin. Ja samalla sitten siinä pyritään torjumaan laitonta sisältöä. Ja tilanne olisi aika erilainen, jos meidän kaltaisemme alustat joutuisivat rajoittamaan pääsyä, koska me pelkäisimme tätä vastuuta. Se myöskin vähentää rajoittaisi niitä mahdollisuuksia, joita 500 miljoonalla eurooppalaisella on keskustella keskenään. Mutta tiukka vastuuvelvollisuus ei pelkästään ole mikään tällainen vapaa passi, vaan alustoilla on selkeät vastuut äh, laittoman käytäntöjen kitkemiseksi. Pääsyy, miksi tämä on toiminut niin hyvin, on se, että useampien ihminen käytössä on itse asiassa ihan järkevää, jos vain mahdollistetaan heille meidän kaltaistemme alustojen käyttö. Jos katsotaan jotakin niitä alueita, joita olemme kehitelleet, varsinkin kun olemme Euroopan komission kanssa tehneet yhteistyötä ja ratkaisuja, joita olemme pyrkineet kehittelemään, jossa määrittelemme sen, että onko meillä tällainen tiukka vastuu vai ei. Erityisesti viittaisin äh, lasten turvallisuuteen, Tästä meillä on pitkä historia monen komissarin ajalta. Olemme luoneet aika yhteisen näkemyksen siitä, mikä on, mitkä ovat haasteet ja mitkä ovat ratkaisut. Terrorismin torjunta äskettäin, varsinkin kun olen Muppulisen ja Kengin kanssa tehnyt paljon yhteistyötä, olemme saaneet aikaiseksi hyvin paljon edistystä nopeasti, kun ihmiset ovat yhdessä yrittäneet. Ja sitten vihapuhe, komissaari Jurova ja hänen joukkueensa. Tämä on ollut erittäin tärkeä osa Euroopan unionin toimintaa viimeisen kahden kolmen vuoden aikana, ja komissaari Jurova on tehnyt työtä yritysten kanssa. Olemme myöskin astuneet askeleita eteenpäin. Sitten myös on ollut erilaisia muistioita ja eurooppalaiset internetyritykset työstävät tätä. Kaikki tämä on yhteistä poliitikoille, tällä alalla toimijoille, ja asiantuntijoille, esimerkiksi eh, terrorismin torjunta ja lasten turvallisuuden asiantuntijoille, kun eh, pureudutaan tähän kysymykseen. Kysymys ei ole pelkästään siis tiukasta vastuullisuudesta, vaan siitä, että ihmiset ymmärtävät, että meillä on selkeitä tavoitteita esimerkiksi pureutua terrorismin vastaiseen toimintaan. No sitten toimintamme ensinnäkin se syy, miksi sähköiset kaupankäyntiä koskeva direktiivi toimii hyvin, on, toimii hyvin on se syntä, että suuri osa eurooppalaisista, jotka käyttävät meidän palveluja, me ei aiokaan tehdä mitään laitonta. Mm, rikkojen määrä on erittäin pieni verrattuna kokonaisväestöön, mutta kun kysymys on selkeistä uhista, esimerkiksi terrorismin edistämisestä tai lasten hyväksikäytöstä, niin silloin mikä hyvänsä määrä laitonta sisältöä on liikaa. Olemme siis pyrkineet kaikin keinoin estämään sen, että suoratejärjestelmimme kautta tällainen sisältö ei pääsisi meidän alustallemme. Kaikkein viimeisin esimerkki on valokuva-DNA, jota Microsoft on kehitellyt, ja se mahdollistaa sen, että esimerkiksi lasten hyväksikäyttöä koskevat kuvat eivät pääse nettiin Tämä on aika selvää. Tuo, tuota tietoa ei koskaan nimittäin saa laittaa internetiin. Siinä ei ole mitään kysymystä laillisuudesta tai laittomuudesta. Se ei vaan kerta kaikkiaan voi tulla sinne. Jos se kuuluu tähän luokkaan, niin silloin tämän kaltaisella, tietyissä asioissa kaikki asiat eivät ole näin mustavalkoisia. Sama metodologia on se, mitä nyt käytetään myös terrorismin torjunnassa, jossa voidaan nähdä, tunnistaa tunnetut propagandavideot Al-Qaidalta ja Isikseltä, poistaa ne. Se ratkaisu ei koske koko terrorismialuetta, sillä on monia muita ryhmittymiä, jossa tämä ei ole ollenkaan niin selkää. Ja osa tästä ISIS al sisällöstä viedään eteenpäin toisella tavalla. Osa käytetään esimerkiksi, mm, jota käytetään uutislähetyksestä. Mm, uutislähetyksessä on toisenlainen kuin se, jota käytetään tähän terrorismitarkoitukseen. Ja sitten, että ihmiset eivät luoda tällaisia ö, siihen keskitymme. Kunhan näistä sitten päästään yli, niin sitten meillä pitäisi olla raportointijärjestelmä niin, että ihmiset voivat kertoa meille tästä sisällöstä, me voimme puuttua sisältöön. Kielituki on tärkeä kysymys yritykset, jotka EU-ssa toimivat, Facebook taitaa tukea nyt 48 kieltä, voivat ottaa meihin yhteyttä 48 eri kielellä. No se on hienoa, mutta kannattaa kuitenkin pitää mielessä se, että pienyritykselle, joka nyt ryhtyy toimimaan, kielituki on selkeä rajoite käsitellä tällaisia sisältöön liittyviä raportteja, varsinkin kunnianloukkaus- ja vihapuhekysymyksissä kielen ymmärtäminen tar- vaatii todella tarkkaa ymmärtämistä, äidinkielen tasosta ymmärtämistä. Yksi kaikkein vaikeimmista kysymyksistä. Vihapuhe on todellinen koetinkivi meille. Se, että poistetaan tai muutetaan vaikkapa välimerkkejä, niin laittaa pilkkuu tuonne lauseeseen, siitä tulee vitsistä, muut, vitsistä tulee yhtäkkiä vihapuhetta. Täytyy ymmärtää sävy ja nyanssit. Nämä ovat kaikki hyvin vaikeita kysymyksiä. Lisäksi kaikki vaihtelee voimakkaasti Euroopan unionin kautta. Teimme testin, annoimme erilaisia vihalausuntoja. Voitte katsoa tätä ja verrata sitä lainsäädäntöön. Selkeitä variaatioita oli jo erittäin laajapohjaisia. Jossain jäsenvaltioissa kaikki oli laillista ja toisissa ihan kaikkein tiukimmat lausunnot olivat laittomia, eli äh, vaihteluväli on aivan valtava suuri. Yritykset yrittävät kiertää näitä, katsotaan sitä, että millä tavalla voidaan mennä eteenpäin. Mutta jos katsotaan sitä, että jos halutaan auttaa internetyritystä, joka nyt perustetaan Euroopassa, joka haluaa noudattaa säännöksiä, niin mielestäni tarvittaisiin kahta työkalua. Yksi on sellainen opas siihen, mikä on laillista Euroopan unionissa. Sitä nyt kerta kaikkiaan ei ole olemassa, sellaista vaikea saada käsinsä. Olemme itse luoneet sellaisen ja olemme julkaisseet niitä enemmän. Mitä vastaavaa ei ole kuitenkaan julkisen lainsäädännön kohdalla. Yritykseltä voitte kuitenkin saada sitten tällaisia säännöksiä sen suhteen, millä tavalla toimimme mutta julkisoikeuden näkökulmasta katsottuna tämä on mahdotonta saada käsinsä. Toiseksi ilmoitus- ja poistamismenettelyn suhdella, suhteen on paljon vaihtelua. Saamme laivaloittoviranomaisilta selkeitä pyyntöjä välillä ja joskus sitten saamme nähdä selkeästi sen, mikä on tällainen ilmoitus, johon pitää reagoida. Toivottavasti tämä kertoo hieman siitä, miltä tuntuu olla eturintamassa ja mielelläni vastaan kysymyksiin tästä suhteessa. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitoksia teille kaikille näistä näkemyksistänne. Haluaisin aloittaa tämän ensimmäisen kysymysvastaussession. Julia Reda ensimmäisenä. Very much, um... Kiitos oikein paljon. Minä olin hyvin vaikuttunut esimerkkeistä. Tämä automaattinen poistamismenettely, jotka jatkaa sellaisia vinoutumia, joita nyt jo on olemassa yhteiskunnissa. Me olen hyvin huolestunut tästä vaikutuksesta. Luin esimerkiksi kertomuksen bulgarilaista Twitterin käyttäjistä, jotka valittivat siitä, että heidän tilinsä suljettiin, koska eh, heidät tunnistettiin eh, venäläisiksi boteiksi vain siksi, että he käyttivät kyrillisiä kirjaimia eh, ja sitten algoritmin takia he käyttäytyivät samankaltaisesti kuin venäläiset botit, mutta ei jokainen, joka käyttää äh, kyrillistä äh, kirjaimistoa, ole venäläinen ja jokainen, joka on venäläinen, ei myöskään ole botti. Joten kun katsotaan äh, verkkopalvelun tarjoajien vastuuta, niin ollaan hyvin paljon huolissaan siitä, että algoritmit luovat lakia ja, tai luovat standardeja, joita eivät lainsäätäjät ole laatineet. Ne perustuvat palveluintarjoajiin, sääntöihin tai siihen, miten algoritmit toimivat. Ja algoritmien kehittäjillekään ei ole aina ihan selvää, miksi algoritmit tekevät tiettyjä päätöksiä. Onko tämä se ympäristö, jossa haluamme tehdä ratkaisuja. Miksi niin monet ehdotukset vahvistavat tätä ja sanotaan, että täytyy käyttää enemmän algoritmeja myös Facebookin näkökulmasta, kun Zuckerberg vastasi parlamentin kysymyksiin, hän pääosin ehdotti algoritmisuodatusta sellaisiin kysymyksiin, kuten väärennetyt tilit ja niin poispäin. Joten nyt kun katsotaan näitä vinoutumia ja virheitä, joita algoritmit tekevät, niin miksi tämä on se vastaus, joka myös suuret yritykset antavat ja mitä voisimme tehdä vahvistaaksemme oikeusvaltioperiaatetta. Ehkä ihmisen seulonta ei ole vastaus, joten mikä olisi paras ehdotus? Otan olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy varmaan harmonisoida lainsäädäntöä, me olen samaa mieltä, mutta sen lisäksi, mitkä olisivat parhaita käytänteitä, joita me äh, lainsäätäjät voisimme, joihin me voisimme keskittyä? Right, um, I have actually... Minulla on kaksi kysymystä Ensimmäinen Robert Dallenille, Ja siis Lordi Allenille, Facebook-skandaali, joka koskettaa monia käyttäjien miten yhtiö Aiko nämä tekniset, juridiset sisällöt oikaista verkossa. Cambridge Analytica-skandaali muun muassa. Ja mitä vakuutuksia Facebook on tarjolla parlamentille siitä, että se tulee poistamaan laittoman sisällön eikä vain estämään sisällön tai käyttäjän. Se on yksi kysymys. Sitten toinen kysymys on yleinen kysymys. Kaikkien pitää olla tästä huolissaan. Luin juuri artikkelin Guardianissa. Se käsitteli sitä, miten hyvin suositut sarjakuvaa hahmot, kuten Hiiri, Peppa Pig ja miten tässä lapsia indoktrinoidaan niin, että Peppa Pig-hahmo muuttuu sarkuvahahmosta, tai miten sitä käytetään hyväksi tässä vakavassa tilanteessa, ja tätä syötetään se, mitä lapsilla on käytössä näiden suosikkihahmojen varjolla ikään kuin. Arvion mukaan 400 tuntia sisältöä on ladattu sivustolle joka minuutti, hän sen ymmärtää, miten tätä valvotaan, miten komissio esim. No suosittelee tässä, miten ratkaisu voidaan löytää ongelmaa. Mitä tulee itsesääntelyyn ja sisällön poistamiseen, no se ei ikinä tule ratkaisemaan näitä tekijänoikeusrikkomuksia. Algoritmeihin kukaan ei tunne. Esimerkiksi jalostaa voi olla miljardeja katselukertoja, mutta ei mitään kuitenkaan ihmisten panosta, joten miten voimme valvoa tätä kaikkea. Haluaisin ymmärtää, sillä tämä on hyvin tärkeää. Tämä koskettaa kaikkia kansalaisia, mutta myös haavoittuvaisimpia yhteiskuntamme jäseniä, jotka katsovat asioita, jotka ymmärtävät, että sitten ymmärtämättään äh, tällaista laitonta sisältöä katsovat kuolemaa, väkivaltaa ja muuta. Thank you and then uh, Dita Karanzova, please. Thank you, Madam Chair, and thank you for... Edustaja Sharanzova, kiitoksia tästä esityksestä. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä siinä, että meidän täytyy löytää oikea tasapaino, tasapaino sen välillä, millä tavalla terrorismia, vihapuhetta, seksuaalista hyväksikäyttöä ja tekijänoikeusloikkauksia torjutaan. Ja samalla millä tavalla suojataan sitten ilmaisun vapautta. Ja meillähän on tässä tekijänoikeusuudistuksesta aika kuuma keskustelu käynnissä Euroopan parlamentissa, joten haluaisin kuulla teidän lähestymistavastanne. Oletteko samaa mieltä siinä, että olisi parempi lähestymistapa päästä tähän tasapainoon niin, että paremmin, meillä, meillä olisi parempi ilmoitus ja toimintamenettely sen sijaan, että meillä olisi automatisoitu upload-suodatin äh, käytössä. Toiseksi, mikä ero on sillä, että suodatetaan tekijänoikeuden alaista sisältöä verrattuna sitten muun sisällön suodattamiseen? Kiitoksia ja Catherine Styler seuraavana. Excellent. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia erinomaisesta paneelille. Olen iloinen, että tämä nauhoitetaan, että muut voivat nähdä teidän asiantuntemuksen. Olette olleet hyvin vai- tärkeässä vaiheessa, koska oikeudellisten asioiden valiokunnassa huomenna äänestetään tekijänoikeuksista, ja tämä vastuullisuus ja yleinen valvontavelvollisuus on kovasti mielissämme. Tämä valiokunta vastustaa yleistä valvontavelvollisuutta, mutta oikeudellisten asioiden valiokunnassa on mahdollista, että 13 artiklan kautta tämä todellakin toteutuu. Se, mikä meitä huolestuttaa, on tasapaino, ja kun tätä katsomme mm, ja katsomme sitä, miten puutumme sisällön ääripäihin ja miten varmistamme sitten, että meillä on vapaa internet, jossa on vapaa ilmaisuvapaus ja Kristiina, oikeudellisesti hyvin selitit eh, tapausoikeuden tulkinnat ja tämä vertikaalinen lähestymistapa ja rajat, niitä haluaisin tutkia niin kauan kuin meillä sinut on täällä. Muutkin puhujat ovat puhuneet tästä mutta nämä avainhaasteet, joita meillä on, pyydän teiltä nyt teidän asiantuntemustamme, mitkä maat onnistuvat tässä, mitkä maat saavat aikaan tasapainon, kenen puoleen voimme katsoa, koska täällä parlamentissa olemme menossa toiseen ääripäähän, emme saa tasapainoista lähestymistapaa. Tietenkin me yritämme onnistua saamaan tasapainon, haluamme ilmaisun vapauden, mutta miten puutumme näihin kysymyksiin valistuneesti niin, että voimme saada aikaan tämän tasapainon. Olen kiinnostunut teidän näkemyksistänne ja siitä, mitä huomenna oikeudellisessa valiokunnassa tapahtuu. Mikä tie meillä on edessämme, koska jos ihmisten laillista sisältöä otetaan pois internetistä, niin se ei saisi tapahtua perusoikeuskirjassa. Kirjankin vastaista se on. Eli kiitoksia kovasti siitä, mitä sanoitte. Ja voisitteko mennä ehkä oikeudellisten asioiden valiokuntaan kertomaan tämän äh, myös huomenna. Ja sitten Pipsa Possu, äh, minä olen äiti ja katson hyvin paljon Pipsa Possua, äh, niin se vaara, että Euroopan parlamentti ehkä meemit kieltää. Minun lapseni ovat aivan kauhistuneita siitä. Ähm, tässä nyt olemme kuilun partaalla ja keskustelu tekijänoikeuksista on keskustelu vanhan ja uuden maailman välillä. Meidän on saatama tämä tekijänoikeuksien tasapaino oikein hoidettua. Kiitoksia. Näistä kysymyksistä käy selkeästi selville se, että oikean tasapainon löytäminen on yksi niistä suurimmista haasteista, joka meillä edessämme on tässä asiassa. Näin tukisin kollegoitani siinä, mitä täällä on esitetty, mutta käsittääkseni ne rahat, joita yrityksillä on käytössään, se, että suuret voivat järjestelmällisesti hoitaa tätä tehtävää, on tärkeää. Mutta pienelle se saattaa olla todella ongelmallista. Eli jos tätä hyvää tasapainoa ei saavuteta, niin saattaa myös estää innovointia. Ja tähän, tämä ei tietenkään ole toivottavaa. Eli päätettävä kysymyskierroksen annan teille puheenvuorot, joten ne, jotka haluavat vastata, niin voitte vastata kysymyksiin. Um, thank you. I think those were all very interesting. Kiitos. Mielenkiintoisia kysymyksiä. Kaikki kaikki, jos sopii. En käy läpi niitä yksitellen, koska osa niistä kattaa aiheita, joista minun vastuu alle, niin menisi rekkaseen suuntaan. Osa kysymyksistä käsitteli. No ensinnäkin, mikä on sopiva ratkaisu, jos automaattinen suoritin ei toimi? No se, mitä meillä on tällä hetkellä, kun on nämä ilmoituspohjaiset ratkaisut, reaktiiviset ratkaisut ja sitten po- sisällön poistunut, se on tapa toimia – tällä hetkellä se, meillä on sekoskaupassa on hyvin perusluontainen ilmoitus poistosta ja sellainen järjestelmä. Tätä pitää vielä työstää. Asetus antaa meille hieman lisätietoa tämän järjestelmän yksityiskohdista. Siinä puhutaan hieman lisää valitusmekanismeista, ajoituksesta, mutta taas monet kommentit täällä ovat hyvin leväperäisiä puhuvat tekijöistä, jotka pitäisi ottaa huomioon kun määritellä, että mikä on tällainen nopea kirjallinen poisto mukaan lukien yhtiön koko, minkä tyyppinen sisältö on kyseessä, mutta ei ole mitään tarkkoja ratkaisuja tarjottu ja sitä, että mikä sitten tarkoittaisi tällaista nopeaa poistoa, joten pitää työstää vielä näitä menettelyjä lisää. Lisäksi pitää harmisoida, kuten Julia sanoi, näitä tätä lainsäädäntöä, jotta yhtiöt tietävät, että mistä on kyseessä, mikä sisältö on laitonta ja mikä ei Euroopassa. Erityisesti erityisellä osa alueella tämä auttaisi meitä hyvin. Osa ratkaisua myös minusta olisi, ja no varmasti muutkin panelistit käsittävät tätä, on vertikaalinen lähestymistapa. Sanon tämän käyttöön käyttäen tai tai pohtien tuomioistuimen oikeuskäytäntöä myös ja ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissakin on tästä antanut päätöksiä. Ja oikeuskäytön suunta tähän asti, kun on ollut yhteenottoja perusoikeuksien kanssa, niin nuo perusoikeudet niissä jutuissa, jotka ovat olleet käsittelyssä, ovat olleet suhteellisia, koska siinä on puhuttu tekijänoikeuksista – ilmaisun vapaudesta, yksityisestä tietosuojasta. Nämä eivät ole oikeuksia, jotka pitäisi ehdottomasti näissä tapauksissa pitää löytää hyvä tasapaino, jotta kaikki osapuolet tekevät uhrauksia, mutta olennainen osa, oikeuden integriteetti on suojattu ja ilmoitus ja poistaminen huomiota siitä, että siinä on haittoja joita kyllä on, niin tällä hetkellä se on paras tapa toimia ja löytää tuo tasapaino. Tasapaino saattaa kuitenkin siirtyä, jos puhutaan oikeuksista, kuten esim. lastensuojelu, suojeleminen, sitten kun ajatellaan lasten seksuaalisten käyttöisten kuvat, no, sinne poistetaan, no riippuen olosuhteista, sisältöä, joka liittyy epäinhimillisen kohteluun näissä tapauksissa. Suorittaminen saattaa olla sopiva ratkaisu, koska puhutaan absoluuttista oikeudesta, joka on ensisijainen muihin oikeuksiin nähden. Lisäksi puhutaan sisällöstä, joka suodattuu paljon paremmin ilman, että tehdään niin paljon virheitä. Myös kun virheitä tehdään, niin silloinkin no, se sattuu vain harvoissa tapauksissa. Kun otetaan huomioon uhrin kärsimys, Monia asioita pitäisi siis miettiä, lisäksi pitäisi pohtia, kuten Julia mainitsi, että haluammeko, että automaattiset suorittimet tekevät juuri sen päätöksiä puolestamme. Oikeusjärjestelmä perustuu siihen, että on ihmisiä tekemässä päätöksiä, antamassa tuomioita tuomioistuimissa. Luotamme niihin menettelyihin myös. Ne panevat täytäntöön lainsäädäntöä, enkä usko, että siinä tällä hetkellä kannattaa huomioon teknologian tila, olisi syytä luottaa yhtä lailla näihin automaattisiin järjestelmiin. Kiitos. That was, uh, <clears throat> excuse me, that was a lot. Tämä sä oli todella paljon erittäin hyviä kysymyksiä ja tarvitsisin paljon aikaa vastatakseni niihin. Ehkä tekijänoikeusdirektiivistä ensin 13 artikla liittyy sähköisen kaupankäynnin direktiiviin ja sitten poistaa sen olemassaolon. Ja tämä johtaa siihen, että internetyritykset voidaan pakottaa siihen, mitä EU-tuomioistuin kaksi kertaa on sanonut, ei ole perusoikeuskirjan mukaista. Näin ei laadita lakeja. Ei jätetä direktiiviä voimaan ja luoda toista direktiiviä, joka on ristiriidassa sen kanssa – se ei ole mitenkään järkevää. Ei ole myöskään järkevää, että komissio aktiivisesti, selvästi, tarkoituksellisesti äh, loi tuon 13 artiklan kiertääkseen EU-tuomioistuimen päätökset. Näin ei komission pitäisi toimia. Sitten laajempia kysymyksiä. Internet on jatkuvasti muuttuva ympäristö, mitä ikinä teemmekään tänä päivänä kuuden kuukauden kuluttua tai vuoden kuluttua asiat ovat muuttuneet, kun on kyse rikollisesta sisällöstä. Sopeutuksia tullaan tekemään. Se, mikä toimii tänä päivänä, ei välttämättä toimi vuoden kuluttua. Siksi esityksessäni korostin sitä, että meillä täytyy olla tarkkoja uudelleenarviointiprosesseja. On oltava varma, että se, mitä tehdään, toimii Ruotsi otti käyttöön pysäytysmenettelyn vuonna 1996. Toimiiko se, sitä emme tiedä. Toimiiko se tavoitteensa vastaisesti, emme tiedä. Internetiä ei voida pitää staattisena asiana ja sitten vain arvata, että toimiiko tämä mahdollisesti myös kuukauden kuluttua ensi kuussa, ensi vuonna, viiden vuoden kuluttua. Ja se, mitä EU-lainsäädännöstä tällä alalla puuttuu, on yritys uudelleen arvioida äh, vaikutuksia, äh, vastavaikutuksia, äh, sopeutua, mahdollistaa yrityksille sen, että ne luopuvat vapaaehtoisista toimenpiteistä, joihin ovat ryhtyneet, jos ne eivät enää toimi. Olen lukenut komission tiedonanto monta kertaa ja yrittänyt löytää sieltä yhden virkan, joka koskisi ähm, uudelleenarviointimenettelyä, jossa tunnustettaisiin myös ähm, mikäli asiat toimivat äh, tavoitettaan vastaan. Sitä en ole sieltä löytänyt. Mitä sitten, jos suodattaminen eh, toimi tekijänoikeusrikkomusten eh, eh, saatavuus on ongelma. Kaikenlaisten laittomien sisältöjen olemassaolo on laajempi ongelma. Jos on kyse sitten lapsipornografiasta, sen laittaminen nettiin, sen luominen, sen lataaminen on kaikki osa tätä rikosta. Ja jos katsotte äh, komission suositusta, niin on kuin kohtelisimme kaikkea niin, että vain saatavuus olisi se ongelma. Näin ei ole. Komission ja jäsenvaltioiden on tehtävä tehtävänsä varmistettava äh, oikea tasapaino, kuten Telefonica Pro Musica-tapaus osoitti, on varmistetta äh, perusoikeuksien suoja, kuten Telekable-tapaus osoitti, meidän on valitettavasti tehtävä tuo vaikea päätös, että ryhdymme tekemään kotiläksymme ja luomme oikeita menettelyjä kaikille osapuolille. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin minäkin käsittelen näiden kysymyksien päällekkäisiä osia. Zuckerbergin näkemykset. Eihän niissä mitään väärää ole tietysti Facebookin näkökulmasta katsottuna, mutta jos katsotaan yleistä intressiä, niin nähdään, että lainsäätäjät haluavat sisällön pois. Facebookin haluaa sitä. Se ei halua sitä laillisesti alustalle, eikä se ole tehnyt tästä mitään foorumia monimutkaisen keskustelun käymiseksi. Kyseessä on yhteisössä on useita eri normeja Eli sille sopii, että sellainen laillinen puhe poistetaan, joka rikkoo sen palveluntarjoajan ehtoja. Mutta tämän lisäksi se, että lainsäätäjät haluavat tietyt asiat pois hinnalla millä hyvänsä, ja Facebook niitä haluaa ja rakentelee algoritmeja joka tapauksessa, niin tämän tulisi kertoa lainsäätäjälle sen, että nyt täytyy keskittyä pikemminkin tämän asian toiseen puoleen, eli siihen, millä tavalla lain pitäisi keske- toimia keskittyneesti. Tekijänoikeuskysymykset ja tekijänoikeusdirektiivi. Tämä on ehkä yksinkertaistamista, mutta minun mielestäni tämä suodatusehdotus on hiukan äh, outo, sillä tämä Artiklan 13 osio koskee kaikki rahaa. Siinä kysymys on valtavista eduista molemmin puolin. Ja jos emme kykene ratkaisemaan rahariitoja ilman, että muokata uudestaan perustavanlaatuinen internetin tekninen toimintastandardi, niin sen vaikuttaa kyllä aika hullulta, vaikuttaa väärältä laittaa ja epä oikeasuhtaiselta, epäsuhtaiselta laittaa tämänkaltaisia säännöksiä tuollaisen ongelman ratkaisemiseksi. Sitten jos katsotaan eri sisällön välisiä eroja, osa on puhunut esimerkiksi lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön sisältävien kuvien haitallisuudesta. Meidän tulee tästä oppia, katsoa sitä, millä tavalla tätä erityiskohtelua on. Ensinnäkin tässä on kyse sisällöstä, joka on äärimmäisen haitallista. Toiseksi kyse on sisällöstä, joka voidaan tunnistaa selkeästi. Ei tarvitse olla, tarvitse olla mikään juridika asiantuntija tunnistaakseen tämän sisällön. Sillä ei ole mitään juridista sisältöä ja neljänneksi silloin kun on, onkin olemassa jonkunnäköinen virhemarginaali, ja tällaista mm, kuvia, kun otetaan, tällaisia kuvia otetaan pois ja sitten poistaa vahingossa myös lisä, lisäkuvia, jotka eivät oikeastaan olleetkaan vahingollisia, niin suurimpaa, suurimman osan ihmisten mielestä siinä ei kuitenkaan ole mitään valtavaa haittaa tapahtunut. Täällä puhuttiin vaikka pipsapossusta ja sitten tästä ja siihen liittyvästä sisällöstä. Ja toinen kysymys koskee tätä esimerkiksi potentiaalisesti terroristista puhetta, joka voi olla myös ihmisoikeusaktivismia. Eli siinä se ei ole selkeästi tunnistettavissa. Ja vaikeammat kysymykset, kuten esimerkiksi kunnianloukkaukset, ovat vaikeampia tunnistettavaksi. Ja millä tavalla tällaisia monimutkaisia juridisia testejä pitäisi tunnistaa. Sekä Espanjassa että yhdistyneessä kuningaskunnassa on todettu, että joissain tapauksissa tuon alustan ei pitäisi mennä tälle alueelle, koska se ei voi tietää, mikä on laitonta ennen kuin asia on todella tarkasteltu tuomioistuimessa. Ja tämä on muuten se juridinen standardi, joka jotta sitä, sekä Argentiina että Intian tuomioistuimet ovat ottaneet käytäntöön oman perustuslaikinsa nojalla. Kun tarkastellaan sitä, millä tavalla voidaan saavuttaa tasapaino, me olemme puhuneet prosesseista, siitä, mikä määritellään tiedoksi, se on tärkeää. Olemme puhuneet näistä ainutlaatuisista kuvaajista. Se, mitä ko- korostaisin on, että parempi avoimuus on kuitenkin tärkeää. En puhu tästä lukumäärästä, vaan aivan erityisistä tapauksista, erityistä sisällöstä, joka on poistettu ja siitä, miksi näin on tehty. Ehdotin, että esimerkiksi, että ne kuvat, jotka löytyvät näistä terroristien tietokannoista, ovat tästä hyvä esimerkki ei ehkä ole järkevää, että tutkijoilla on esimerkiksi pääsy tähän materiaaliin, jotta voitaisiin pohtia sitä, millä tavalla se toimii. Innovaatio-osio jäi väliin. Lordi Allen otti esille sen, että pikkuyrityksillä ei ole mahdollisuutta käyttää näin monta miljoonaa tämän sisällön tutkimuksen, eli suodattaminen ikään kuin tietyllä tavalla on haitallista markkinoille tulijoille. Mutta kuten totesin aiemmin, yritykset, jotka lisensoivat tällaista suodatin teknologiaa, siinä on todellinen vaara sille, että ne antavat lisenssin sellaiselle teknologialle, joka vanhenee ajan kuluessa. Ja hyvin usein kyseessä saattavat olla mallit, jotka ovat teknisesti riittämättömiä. Niin nämä teemat Äh, otetaan siitä, miksi algoritmit verkossa on ainutlaatuista ominaisuutta, joka aiheuttaa haasteita usan Tässä on kaksi ominaispiirrettä. Nopeus, johon Joe jo viittasi, muutoksen nopeus ja vauhti on nopeampi kuin sääntömahdollisuuksien nopeus ja sitten tuo mittakaava. Ja se on tässä valtava asia useimmat lainsäädäntöjärjestelmät on perusteltu säännellään suhteellisen pieniä kokonaisuuksia, eikä ne ole sellaista sääntelyä, joka on joudutaan sääntelemään satojen miljoonien kansalaisten puheita, kun näitä puheita pidetään samalla tavalla täällä käytävillä. Ja kukaan yrittää säännellä sitä. Tämä on tuo sama puhe, siirretään se verkkoon, niin sitten yhtäkkiä siitä tulee osa jotakin, yritetään säännellä. No sitten entäpä ratkaisut? No ainut ratkaisu on se, joka yhdistää viranomaiset ja valtiopuolen ja yritysten pitäisi omia tätä itselleen. Tämä on teidän käsissänne, te olette demokraattisesti vastuussa siitä. Ja sitten toisaalta tekniikat ja kyvyt, jotka yhtiöillä on, koska valtio voi toimia, mutta viimeistä tätä ei, niin heillä ei ole keinoja saada tuloksia yksin. Tulokset saadaan vain aikaan, jos verkkotoimijat ovat mukana yhteistyössä. Tämä on siis yhdistelmä tuota, mitä se käytännössä näyttäisi, no verkkoyhtiöiden pitäisi esimerkiksi puhua asiantuntijaryhmissä sääntelijöiden, lainsäätäjien kanssa tilausalueilla. Ja tämä on toimitiedyssä määrin täällä Brysselissä on esimerkiksi eu internetfoorumi, jossa turvallisuusvastuulliset, jossa kutsut meidät paikalle ja keskustelemme ja puhumme siitä, mitä teemme ja he testaavat meitä ja pyytävät meitä tekemään lisää ja pyytävät tekemään yhteistyötä pienempitystyöiden kanssa ja estävät tieteen vaatimuksia, niin tuo prosessi on minusta saanut todennäköisesti tuloksia, jos ymmärrys mikä on yhteinen tavoite ja tavoitteet. Eli kun tässä sopua on, niin on tärkeää, että me kansalaisina ja työntekijöinä haluamme nähdä sen, että harvemmat ihmiset radikalisoivat ja tappavat ihmisiä pommeina on sen, joten me käydään erinomaista keskustelua siitä, että mitä palveluja voi tehdä, jotta voidaan vähentää tuon todennäköisyyttä. Mutta tämä tulee muuttumaan kuuka- muutaman kuukauden välein, mitä voidaan tehdä, mitä pitäisi tehdä, tai fokusalueet vaihtuvat, joten lainsäädännön ei pidä lukittua tuotamiinsa. Luottamus tärkeä kysymys että minun yhtiöni korostuu luottamusta tällä hetkellä. Sanoimme, että olemme tehneet huomattavia virheitä. Meidän pitää rakentaa luottamusta ja se tapahtuu sillä, että käydään rikasta vuoropuhelua asioista, joita yritetään tehdä ja pitää myöntää virheet. Ja no, me teemme virheitä päivittäin tällä osalla, josta nyt puhumme sisältöä, poistetaan jotain ei pitäisi toisinpäin. Ja kovasti yritetään minimoida virheiden määrän mutta haluamme käydä keskustelua näistä asioista, koska meillä on tavoitteita, eli että vähennetään lasten hyväksikäyttökuvien määrä esimerkiksi, ja joskus sitten otetaan kuvia pois, joita ei ole sitten ottaa pois, oletetaan, että kyse on lapsen hyväksikäytöstä tuossa kuvassa, joten tuon se hinta, joka maksetaan siitä, että toimitaan, ja sitä pitää minimoida, mutta nollaan pääsyn on epärealistista, eli meidän pitää työstää sitten myös valitusmekanismeja ynnä muita. Sitten puhuttiin poistamisesta ja estämistä. Siis me poistamme sisältöä, jos on yhteisön normeja vastaan tai laitonta. Me rajoitamme pääsyä tiettyihin maatalousalueisiin sisällön osalta, joka on laillista vain yhdessä oikeudessa tai rajallisessa määrässä, joka liittyy pieniloisiin. Useimmat suuret kysymykset ovat osa tätä kokonormistoamme. On tiettyjä poikkeuksia, tietyt maat esimerkiksi ö, omaavat tiettyjä loukkauslainsäädäntöjä, joissa loukkaukset ovat ö, laillisia ja muualla sitten taas laittomia. Ja lopuksi, missä vastuu piilee, niin kun katsotaan oikeanlaista järjestelmää, ja tämä pätee myös tekijänoikeusdirektiiviin, on verkkopalveluja, jotka eivät halua käyttäytyä vastuullisesti. Ne ovat vähemmistössä, mutta kun yhtiö sanoo, että tulen käyttäytymään vastuullisesti, niin sitten meidän pitäisi että mitä vastuullisempi on, niin sitä vähemmän vastuuta on, ja tämä toimii muillakin osa-alueilla. Joten, eli jos on oikeita asioita, jos näin toimitaan, niin ei pidä säännellä sitten samalla tapaa kuin muita. Minä pitäisi luottaa siihen, että yhtiöt saavat kannustamia tekemään oikeita asioita, ja silloin pitäisi hyötyä suojelusta myös. Mutta jos yritetään lukita, lukita olisi, mikä on oikea asia, niin saattaa olla huonoksi. Totta kai meillä on vastuita käyttäjämmekin kohtaan, se pitää myös huomioida. Kiitos. Kiitoksia siitä, että vastasitte kaikkiin näihin kysymyksiin. Tämä merkitsee sitä, että Voimme siirtyä seuraavaan paneelikeskustelumme. Meillä on vain kaksi kolmesta puhujasta paikalla nyt valitettavasti tähän asiaan. Kaksi puhujaa. Ensinnäkin edustaja Fakes, joka on Cessnasta, ja Pancini YouTubesta ja Googlein edustaja. Ja haluaisin pyytää teitä nyt käyttämään puheenvuoron maksimissaan 10 minuuttia. Edustaja Fakes ensimmäisenä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että voin antaa näkemyksen komission suosituksesta ja siitä, millä tavalla se sopii todelliseen elämään omien kommenttini kautta. Olen Michael Fakes, edustan pieniä, ja keskisuuria alustoja Tsekin tasavallasta. 90 prosenttia Tsekin kannasta käyttää meidän palvelujamme. Absoluuttisina lukuina emme mitenkään ole verrannollisia Googlen tai Facebookin kaltaisiin yrityksiin, mutta siitä huolimatta meillä on edelleen valtavasti kokemuksia laittoman sisällön torjumisessa. En ole lakimies, olen pikemminkin yrittäjä. Aloitin itse henkilönä yrityksessä ja sitten siirryn siitä toimitusjohtajaksi. Minulla on siis valtavasti kokemusta. Olen nähnyt kaikkia näitä tapauksia, joissa siirrytään 50 työntekijän, 10 000 käyttäjän koosta miljooniin käyttäjiin ja miltei 000 työntekijään. Eli näkymykseni on ehkä hiukan erilainen kuin näillä puhujilla, jotka olivat ensimmäisessä paneelissa. Ihan yrityksen alusta lähtien äh, laittoman sisällön torjunta oli tarpeen, ei poliittisten syyn vuoksi tai asetusten vuoksi, vaan siksi, että olimme sitä mieltä, että sitä täytyy torjua. Syy on ihan yksinkertainen. Meidän palveluidemme täytyy olla kuluttajamme mielestä hyviä se nimenomaan auttaa sitä, että me voimme pysyä edellä kilpailusta. Olen myös aivan varma siitä, että kaikki yritykset pyrkivät tekemään tätä samaa. Myöskin käyttäjämme tarkastelevat tilannetta. Kaikki kaikille on tärkeää tämän yrityksemme brändi, niin kuin nähdään, niin Facebookillekin on. Ja kun puhutaan laittoman sisällön poistamista, en ole samaa mieltä komission kanssa kaikista näkökulmista ja ottaisin esille kaikkein tärkeimmät tässä suhteessa. Ensimmäinen niistä on asia, jota olen kuvaillut siksi, mikä on nyt on jo voimassa. Ja kun puhutaan kuluttajien tai käyttäjien luomasta sisällöstä, niin vaadin olemassa olevien sääntöjen parempaa täytäntöönpanoa kansallisella EU-tasolla. Teemme parhaamme auttaaksemme viranomaisia tunnistamaan rikkojat ja viranomaisten tehtävänä on rangaista heitä. Minulla on kuitenkin tunne siitä, että eurooppalainen asenne on pikemminkin, että rangaistaan näitä alustoja, koska se on helpompaa sen sijaan, että todellisia rikkomuksen tekijöitä rangaistaisiin. Myös terrorismin torjunta on jo minun näkökulmastani tullut käsitellyksi sekä eurooppalaisessa että kansallisessa lainsäädännössä. Minun yhden näkemykseni on se, että täytäntöön paneminen niiden kesäntösuhteen, jotka olemme luoneet, on paljon tärkeämpää kuin se, että puututaan alusten toimintaan. Toiseksi haluaisin todeta, että tässä ei ole nyt mikään Star Wars tähtien sota-aikakausi käytössä. Valitettavasti en ole komission kanssa samaa mieltä näistä automatisoiduista ratkaisuista sisällön suhteen. Automaattinen poisto ei vielä ole sillä tasolla, että se voisi ymmärtää laillisen ja laittoman väliset nyanssit, erot. Kysymys voi olla videokuvista tai tekstistä. Ihmiset voivat tehdä sen paljon luotettavammin. Myös ihmiset tekevät virheitä. Ja sehän tässä nyt tällä hetkellä onkin kaikkein suurin ongelma. Että mitä 100 prosentin takuuta ei ole sen suhteen, että asia hoituu, jos yrityksellä on muutama kymmen käyttäjää markkinoilla. Suurin osa laittomasta sisällöstä luodaan sellaisten ihmisten toiminnasta, joilla on aivan uskomattoman hyvät taidot siihen. On monia tapoja muuttaa alkuperäistä sisältöä niin, että sitä ei automaattisten työkalujen avulla saada kiinni. Tämä liittyy myös siihen, mitä äsken todettiin esimerkiksi artiklasta 13 tai tietosuoja, äh, tekijänoikeusdirektiivistä. Ymmärrän komission peruste tässä suhteessa ja internetin syötetty tieto näkyy jo muutama tunti sen jälkeen, kun se on sinne laitettu olevan samaa mieltä, mutta yhden tunnin reagointiaikaan 24, vuoden, 24 tunnin aikarajassa ja ilmoitukset eivät välttämättä noudattele aina virallisia prosesseja, eivät välttämättä velvoita meitä toimimaan. Sitä tarvittaisiin erityisiä toimijoita, jotka ottaisivat huomioon pelkät ilmoitukset, on ongelmallinen pienyrityksille, joilla on vain muutama työntekijä, jotka eivät ole valmiita hoitamaan näitä asioita 24 tuntia vuorokaudessa. Ja älkää tehkö meistä isoveli valvoo tyyppisiä alustoja kuluttajimme silmissä. Jos automaattisesti poistetaan sisältöä, vaikuttaa siltä, että kuluttajimme silmissä, että me heitä valvotaan jatkuvasti. Se on erityisen ongelmallista silloin, kun käyttäjät kertovat tästä muille palveluntarjoille, palvelu, muihin palveluihin, jossa me myöskin hoidamme tehtävämme esimerkiksi sähköpostissa. Tavalliset hallinnolliset taakat tässä suhteessa tiedon julkaiseminen, joka koskee sitä määrää, joka koskee laillista sisältöä ja sitä, miten sitä prosessoidaan. Se noutui tältä suosituksesta. Se on jälleen yksi uusi hallinnollinen taakka, eikä sillä ole mitään selkeää syytä, eikä mitenkään ymmärrä, miten tällä voidaan torjua laitonta sisältöä Toiseksi tällainen luotettu merkintätapa öö, ei välttämättä myöskään toimi kunnolla, sillä se ei ole meidän käyttäjämme mielestä luotettu. Eli meillä on ollut huonoja kokemuksia tässä suhteessa, kun olemme äskettäin pyrkineet poistamaan valeuutisosioita. Sillä luotetuilla tahoilla on aina oma käsityksensä siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ne voivat kalibroida tätä merkintäänsä on paljon parempia tapoja yrityksille torjua näitä. Vihollisen auttaminen on myöskin toinen kysymys. Palveluntarjoajien välinen yhteistyö, joka löytyy tästä suosituksesta, voi minun mielestäni toimia vain vapaaehtoispohjalta. Kokemuksen jakaminen tai taitojen jakaminen tai teknisten ratkaisujen jakaminen ei ole asia, johon voidaan pakottaa. Muistutan myös siitä, että omien sisäisten prosessien avaaminen ei välttämättä ole monellakaan mieleen, kun on rakennettu yksityisten rahojen avulla. Minun henkilökohtainen kokemukseni, ei pelkästään Tsekin tasavallasta, on se, että jo pienemmän yrityksen täytyy luoda jotain välineitä ja prosesseja yhteydenpitoon julkisten viranomaisten kanssa, kun online-palvelut ovat yhä suositumpia, niin ne täytyy optimoida julkisten viranomaisilta tulevat yhteydenottopyyntö. Näin jo tapahtuu, se ei tapahdu minkään asetuksen vuoksi eikä sääntelyn vuoksi, vaan itsesääntelyn vuoksi, joka toimii tällä alalla. Meidän täytyy nimittäin keskittyä meidän päätehtäviimme eikä keskusteluun julkisten viranomaisten kanssa. Eli meidän oma päätöksemme on se, että haluamme optimoida sen, millä tavalla me näihin huomautuksiin reagoimme, jotka tulevat julkista viranomaiselta. Emme me siihen minkäännäköistä sääntelyä tarvitse. Nopeutetut menettelyt, kuten suosituksessa on otettu esille, ovat jo olemassa, koska niiden olemassaolo on ollut välttämätöntä jo ennäisyydestä. Raportointivälineet julkisille viranomaisille ovat myös olemassa, koska sekin on ollut välttämätöntä jo jonkun aikaa. Nämä ovat kaikki ne kohdat, joita haluaisin ottaa esille ja olen valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin kysymys- ja vastaussessiossa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Sitten pan Pancini, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, että saan puhua teille tänään. Minulla on muutamia kalvoja ja eh, tavoitteena tänään on antaa teille eh, kokonaiskuva lähestymistavastamme, kun on kyse laittomasta verkkosisällöstä ja antaa teille näkemys eh, yrityksistä yritykseltä, joka ei usko, että tuolla ulkona on villi länsi, vaan että on selkeitä sääntöjä, jotka pitää panna toteuttaa ja se on meidän vastuumme. Lähdetäänpä muutama tässä muutama tieto YouTubesta. YouTube on uskomaton alusta, niin että jokainen saa äänensä kuuluville. Uskomme neljän vapauteen, ilmaisun vapauteen, mahdollisuuksien vapauteen, myös taloudellinen set mahdollisuudet tätä alustaa voidaan käyttää yrityksen perustamiseen, sisällön välittämiseen, jos haluaa vaikka tähdeksi. Sitten vapaus kuulua tähän yhteisöön, jossa voi jakaa sisältönsä muiden ihmisten kanssa ja kokemuksensa muiden ihmisten kanssa. Ja sitten myös mahdollisuus tiedottaa ja saada tietoa. Kaikki tämä näkyy näissä luvuissa, jotka äh, sanoin aikaisin 400 tuntia sisältöä, jotka äh, äh, ladataan verkkoon joka minuutti. Tämä on suuri luku, se voi olla pelottava, mutta haluan osoittaa teille, että meillä on selkeät säännöt, jotta voimme löytää oikean tasapainon näiden suurten määrien välillä ja sen välillä, että on tärkeää noudattaa tiettyjä sääntöjä ja että me palveluntarjoajana kannamme vastuumme. Ensinnäkin meillä on selvä säännöt käytössä, jotka eivät mahdollista minkäänlaista haitallista toimintaa ja kaikenlainen sisältö, joka voi olla loukkaava, mutta tietenkin me kunnioitamme myös kaikkien maiden lainsäädäntöä, jossa me toimimme. Haluan varmistaa, että ymmärrätte, että kyse ei ole pelkästään yrityksen säännöistä, vaan myöskin lain noudattamisesta. Ja tässä meidän lähestymistapamme on hyvin selvä. Miten sitten saamme aikaan tämän tasapainon, josta puhuimme, kun meillä on kerran näin paljon tie- sisältöä siellä? Me käytämme kahta välinettä. Yksi on käyttäjien ilmoittaminen. Jokainen käyttäjä voi eh, raportoida YouTubelle, jos hän näkee videon, jos hän on sitä mieltä, että tuo video ei ole eh, meidän sääntöjemme mukainen. Hän voi ilmoittaa siitä. Me 24 tuntia eh, päivässä, 7 päivää viikossa näitä ilmoituksia käsittelemme mutta tietenkin myös jokaisen jäsenvaltion oikeusviranomaiset voivat käyttää tätä välinettä. Kun me arvioimme sisältöä, otamme tietenkin huomioon olemassa olevat lait. Otetaanpa askel taaksepäin ja katsotaan eh, suhteessa näihin ilmoituksiin, mitkä ovat ne pilarit, joita me eh, hyödynnämme, jotka otimme käyttöön alustallamme saadaksemme laadukkaita ilmoituksia. Tietenkin jokainen, ilmoittaja, jokainen käyttäjä voi ilmoittaa kaikenlaista laittomasta sisällöstä, mutta me luotamme myös luotettuihin ilmoittajiin, keitä nämä henkilöt ovat. Ne ovat kansalaisjärjestöjen asiantuntijoita ympäri maailmaa, erityisesti Euroopassa. Meillä on hyvin vahva yhteisö, koska he tuntevat hyvin eh, tietyn asian, he pystyvät eh, paremmin eh, poistamaan sisältöä. He lähettävät meille poistamispyyntöjä, me arvioimme jokaisen näistä poistamispyynnöistä, eli meillä on ihmisen tarkastus näistä ilmoituksista ja sitten ryhdymme toimiin. Meidän lukumme osoittavat, että näiden poistamispyyntöjen ja ilmoitusten laatu on hyvin korkea, kun on kyse näistä luotettavista ilmoittajista. Ja opimme hyvin paljon, kun keskustelemme näiden luotettavien ilmoittajien kanssa me käymme myös keskustelua eri aloista, eri tavoista, eh, siitä, miten joku ongelma nähdään jossain tietyllä oikeudenkäyntialueella versus jollain toisella. Ja tällä tavoin pystymme paremmin tekemään työmme. vähänpä kahteen eh, eri laittoman sisällön eh, muotoon. On tärkeää katsoa tätä asiaa myös vertikaalisesti. Katsotaanpa ensin tekijänoikeuksia. Olemme ottaneet käyttöön paljon vapaaehtoisia toimia, mutta se, mitä me teemme tekijänoikeuksien kohdalla, on paras käytänteitä. Kehitimme välineen, nimittäin sisällötön ide, jossa varmistetaan, että tekijänoikeuksia noudatetaan YouTubessa. Tämä on 100 miljoonan investointi. Ja tietenkin tämä on myös otettava huomioon, mutta olimme iloinen voidessamme tarjota tätä välinettä siksi, että kyse ei ole pelkästään meidän alustamme suodattamisesta, vaan siitä, että teemme yhteistyötä oikeudenhaltijoiden kanssa. Tällä tavoin voimme käyttää heidän luetteloitaan, niiden teosten luetteloita, joita haluavat suojata. Pystymme sitten tunnistamaan nämä tuotteet, jos ne ladataan meidän alustallemme ja sitten sisällön omistaja, oikeudenhaltija voi päättää, mitä hän tekee, jos me tunnistamme tällaisen tekijänoikeusrikkomuksen. Yksi mahdollisuus on se, että he rahallistavat tämän tai sitten toiseksi he seuraavat asiaa ja pystyvät näkemään millaisia sisältöjä alustallemme on ladattu, joiden oikeuksia he hallinnoivat, tai sitten poistaa tämä, jos se oikeudenhaltijan mielestä on paras vaihtoehto. Itse asiassa tämä rahallistaminen on se väline, jota oikeudenhaltijat eniten käyttävät, pystymme kahden miljardin arvosta antamaan tuloja oikeudenhaltijoille viime vuonna. Ja nyt mennään sitten terroristiseen sisältöön. Tämä on sisällön muoto, josta puhuimme aikaisemmin, ja se aiheuttaa suurta huolta jäsenvaltioissa. Tässä haluaisin korostaa sitä, että toisin kuin mitä näimme tekijänoikeuksien puitteissa, niin tässä konteksti on erittäin tärkeä. On tärkeää tietää, että kun on kyse sisällöstä, joka saattaa johtaa terroristisen sisällön sääntöjen rikkomiseen, niin se konteksti, jossa tämä sisältö näytetään alustallamme, on erittäin tärkeä. Me uskomme, että te teknologian ja inhimillisen ihmisen tarkastuksen välinen sekoitus on paras tapa. Me kehitämme konealgoritmeja, joiden avulla pystymme eh, tunnistamaan terrorista sisältöä alustallamme. Niin me käyttäneet siinä pelkästään omaa kokemustamme, vaan hyödynsimme yli kahta miljoonaa videota, jotka on arvioitu viime vuosina erityisesti näiden viranomaisten ja oikeusviranomaisten ja luotettavien ilmoittajien ilmoitusten kautta. Käytimme siis näitä videoita ja koneäly oppii näiden videoiden kautta tunnistamaan. Ja sitten kun otimme käyttöön nämä välineet sisällön tunnistamiseksi alustallamme, niin nämä välineet sitten luovat poistopyynnön, jonka ihminen aina tarkistaa. Eli lopun lopuksi arvioijamme aina tarkistavat, että täytyykö video poistaa. Jos katsotaan, kuinka tehokkaita nämä välineet ovat, niin tulos on hyvin myönteinen. 160 000 videota poistettiin kesä, heinä, joulukuun välillä, mutta kaksi miljoonaa videota arvioitiin käsin paljon tehokkaammalla tavalla kuin mitä aikaisemmin meillä oli mahdollisuus arvioida. Mutta tämä on jaettu vastuu, siksi me eh, arvostamme ehm, näitä äh, yhteistyön muotoja, esimerkiksi tämä globaali äh, internetfoorumi äh, terrorismin torjumiseksi, jossa olemme yhdessä Facebookin kanssa ja monien muiden toimijoiden kanssa. Ja yhdessä Europolin kanssa ja poliisiviranomaisten kanssa Euroopassa keräämme ähm, tietokantaa tunnetusta terroristisesta sisällöstä ja yritämme katsoa, että vastaako tämä Ähm, tietokannan sisältö meidän alustallamme olevia videoita ja sitten poistamme videoita. Teemme yhteistyötä myös komission kanssa, keskustelemme näistä asioista ja yritämme löytää ratkaisuja. Mutta lopuksi haluaisin sanoa, että uskon, että tämä on hyvin monimutkainen aihe. Ei ole yhtä ratkaisua kaikkeen. Vertikaalinen lähestymistapa on erittäin tärkeä. Meidän on myös katsottava mahdollisia kielteisiä vaikutuksia, kuten täällä sanottiin, kielteisiä vaikutuksia, jotka syntyvät poistamismenettelystä. Joten Valitus on erittäin tärkeä. Jokainen käyttäjä, jonka sisältö on poistettu, niin äh, saa mahdollisuuden valittaa asiasta meille. Ja muutama viikko sitten meillä oli ensimmäinen YouTuben avoimuusraportti sen jälkeen, kun Google äh, on aikaisemmin nämä avoimuusraportit tehnyt. Tällä tavoin voimme antaa enemmän tietoa niin, että voidaan tehdä perusteltu äh, päätös toimista, joihin ryhdytään laitonta sisältöä vastaan. Kiitoksia. Ennen kuin jäsenille puheenvuoron, Euroopan komissio saa vastausvuoron. sähköistä kaupankäyntiä ja online-alustoja koskevan pääosaston yksikön päällikkö saa puheenvuoron. Morning everybody. Kiitos huomenta kaikille. Kiitos myös valiokunnalle tämän kuulemisen järjestämisestä. Kiitos myös puhui, vieraspuhujille tästä laadukkaasta keskustelusta. Esityksenne osoittavat sen, miten tärkeä aihe tämä on, miten arkaluontoista tämä on ja miten monimutkaista ja hankalaa tämä myös on. Eli valtava haaste kairapotilanteille myös meille. Rova Keller esitteli tavoitteet, joita pitäisi tavoitella tällä osalla. Ne ovat samat kuin meillä on tämä kolme, jotka oli esityksessänne. Eli, eli että laiton sisältö poistetaan verkosta, että laillinen sisältö suojataan ja että innovointi ja kasvupotentiaali digitaalisella taloudella säilyy. Ja puheenjohtaja itsekin sanoi, eli sitten mitä tulee pk-yrityksiin, tämä on myös tärkeä ulottuvuus, joten tämä samaa mieltä siitä. Ja suosituksemme ovat samansuuntaiset lisäksi myös aikaisemmin työn tässä huomioitu toisin kuin McNamee sanoi jos lukisuosituksen, niin monet elementit, jotka tunnistettiin sinne, ovat nyt näissä nykysuosituksissa mukaan avoimuudesta, raportoinnista, tarpeesta suojatoimille, liikallista poistumista vastaan. No sehän on yksi näistä kolmesta tavoitteista, joita me tavoittelemme. No paljon tiedon hakua on käynnissä. Herra viittasi myös tilastotiedon puutteeseen. No huolimatta kaikesta työstä, jos ajatellaan kuulemisia ja tutkimuksia, niin sen takia vetoamme alustoihin, myös suosituksessamme, että parannetaan seurantaa ja että jaetaan tietoja kanssamme. Täysin ymmärrämme tämän ongelman mittakaavan ja kehittymisen. Herra Feix sanoi, että tässä on hallinnollista taakkaa mukana, mutta no, on tärkeää tässä hallinnointitilanteessa pohtia, mikä on alustojen rooli, mikä on julkisten verosten rooli, mikä on lain rooli, jotta tämä toteutuu. Valistuneelta pohjalta tarvitsemme tietoja, monitorointia, dataa, muuten päätökset tehdään perustuen epäkattavaan tilannekuvaan. Rova Angelopoulos viittasi tärkeään tavoitteeseen, että löydetään oikea tasapaino, toisaalta ihmisoikeudet, ja tekijänoikeudet ja sitten muut. Se on yksi asia, miten tasapainoilla eri perusoikeuksien välillä ja toisaalta miten ratkaistaan tämä hallinnointi, että kenen pitäisi tehdä mitäkin. Paljon keskusteltiin proaktiivista toimista suhteessa siihen, että olisi näitä ilmoituksia ja poistoja. Rova Angelopoulos itse tunnusti, että no kyllähän me kannustamme siihen, että käytetään tällaisia toimenpiteitä tiedonnossa memmestä metensä velvollista. Tunnustamme myös se, miten monimutkainen tilanne on ja miten tärkeää on ottaa huomioon konteksti. Ja herra Allen sanoi tämän hyvin, että jos ajatellaan sitten hyväksikäyttömateriaalia, jos ajatellaan terroristin videoita, niin se on ehkä helppo tunnistaa. Suhteessa kun puhutaan vihapuheesta, se on paljon hankalampaa. Täysin tunnistamista. tämän, se on yksi syy siihen, miksi hyväksyimme vertikaalisen lähestymistapaan, johon tässä on viitattukin. Eli ei yritä löytää yhden koon ratkaisuja kaikkiin ulottuvuuksiin yhteispiirteitä on, tarvitaan avoimuutta ja suojatoimia kaiken kaikkiaan, mutta sitten kun on tietyntyyppisiä sisältöjä, niin sitten on tärkeitä huomattavia eroja. No, sitten automaattiset välineet. Edustaja Reda kysyi algoritmeista ja miten ne ratkaisut ovat itse luonneet. No vähän yksinkertaisesti, mutta tietysti tärkeä keskustelu kyseessä. Mutta herra Pancini tuossa lopussa sanoi asian, josta on samaa mieltä, eli tarvitaan molempia. Tarvitaan inhimillinen elementti, ihminen tarkastaneesta, mutta myös automatisointia, algoritmia, koneita, koska on niin valtavasti, tai tämä ilmiö on niin valtavan laaja, jos 400 tuntia sisältöä ladataan verkkoon Yle alustalle, niin moniko ihminen tarvittaisiin, jotta käytäisiin tuo läpi ilman koneita joten tiettyjä käytännön rajoitteita tässä on sillä, mitä voidaan tehdä. Eikä voida myös luottaa, tai siis olla vain tuomioistuinten varassa. Kuitenkin päätään tuhansia ihmisiä, jotka käyvät läpi satoja tunteja, joka myötti sitten tuomioistuimet tekevät päätöksiä sadoista tuhansista tapauksista, niin no, se, se, tässä on käytännön rajoitteita, eli vastauksena edustaja Mitsin kysymykseen, mitä voidaan tehdä Pipsa Possun tapauksessa, mikä huolestuttaa minua, koska mm-hmm. yksi lapsistani myös katsoo häntä, ja aina kun se tulee televisiossa, niin se on ihan turvallista, Pipsa Possu on ihan superturvallinen, mutta kun sitten hahmotetaan väärin, niin no, mitä komissio tekee tämän asian eteen, niin tässä on kaksi tapaa eli tarvitaan tehokkaita ilmoitusmekanismeja, että joku voisi ilmoittaa, mutta tarvitaan myös ennakointia, joka auttaa ihmiset tekemään työnsä kunnolla. Sitten melkein lopussa herra Fikes kommentoi tuota luotettujen ilmoittajajärjestelmää, että voisi olla omaa lehmä ojassa tai niin edelleen. No emme puhuneet heistä minä ihme ratkaisuna, minä lääkkeenä, sanomme vain, että nämä luotetut ilmoittajat kyllä ansaitsevat alustojen kunnioituksen luottamuksen, ja jos tämän järjestelmän on olemassa, niin johdonmukaisesti he kyllä toimivat oikein omin määritelmän mukaan, niin se ottaa sitten myös alustoja ettei kaikki välistä tehdä itse, mutta emme sano, että haluamme, että tämä järjestelmä luotetusta ilmoittajasta on kaikkialla teki mitä tahansa. Joten tiivistettynä, no Rova Keller puhui tällaista ratkaisusta, että sellaista ei välttämättä olekaan, on samaa mieltä, koska on vain liikaa monimutkaisia asioita tässä ja liian paljon arvovalintoja, mitä tehdä. Sillä voidaan sanoa joko, että no, nyt sitten terrorismi on, tilanne on ok, koska sisältömäärä on vähentynyt, mutta saattavat sanoa, että no, yksi video on jo liikaa, koska se asettaa ihmishenget vaaraan. No tässä on paljon arvovalintoja, joita pitää tehdä tässä matkan varrella, joten mikä on se täydellinen ratkaisu? Toiselle ei välttämättä ole sama toiselle, joten meidän pitää yhdessä saada paras mahdollinen ratkaisu aikaan. Kiitos. Thank you, and I would like to open the floor to our members and first uh, Julia. Ja nyt sitten jäsenemme ensinnäkin Julia Veda. Say It is... Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että on, äh, se mitä kuulin juuri on hyvin valaiseva. Kuten kollega Catherine Styler sanoi, juuri äh, valiokunta äänestää 13 äh, artiklasta näistä suodattimista huomenna ja komission arvion mukaan ja vaikutusten arvioinnin mukaan tämän ehdotuksen tavoitteena ovat nämä suuret alustat, kuten YouTube ja Facebook, ja sen tarkoituksena on paremmat korvaukset oikeudenhaltijoille, erityisesti musiikissa. Se, minkä olen kuullut, on että ainoa puhuja, joka kannattaa tätä suodatusta, ovat YouTube ja Facebook, ne yritykset, jotka ovat tämän ehdotuksen tavoitteita. Akateemikot eivät ole samaa mieltä, kansalaisyhteiskunta ei ole samaa mieltä ja pienet yritykset eivät ole samaa mieltä. Mielestäni on hyvin vaikea nähdä, miten eh, tämän ehdotuksen on tarkoitus saavuttaa ne tulokset, joiden sen pitäisi saavuttaa. Ja olen erittäin huolissani siitä, että lopulta tämä ehdotus tulee vain vahvistamaan sitä epätasapainoa, jonka eh, näemme tekijänoikeusmarkkinoilla tällä hetkellä ja lisää näitä eh, perusoikeusongelmia, jotka liittyvät automaattisiin suodattimiin. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Catherine, Enpä voisi olla enempää samaa mieltä kollegan kanssa. Ja aivan kuten Jyllekin, kun kysymys on laittomasta sisällöstä, laillisesta sisällöstä, kasvusta ja innovaatiosta, jos katsotaan kolmatta osiota, kun katsotaan digitaalisia sisämarkkinoita, me tänään puhutaan laittomasta sisällöstä, mutta yleisimmin ottaen meidän vastuumme koskee digitaalisia sisämarkkinoita lainsäädännön puitteissa. Se, mitä me katsomme, nimenomaan häiritsee sitä, mitä me pidämme kasvupotentiaalina. Eli vaikuttaa siltä, että itse rikomme tätä tilanteessa, jossa olemme mukana. Yhtäältä pyrimme pureutumaan laittoman sisältö, mutta toisaalta, koska tämä on tasapainossa, teemme asioita, joka johtaa aivan päinvastaiseen. Ja Tämä ei kyllä tarjoa paljon toivoa meille. Me emme tee sellaista lainsäädäntöä, mm, joka olisi sovellettavista, joka saataisiin tasapaino oikeaksi. Oikein hyvä, että olette paikalla ja olemme kuulleet tämän päivän puheenvuorot. Toivottavasti tämä on hyvä kaikki, että tämä on nauhoitettu. Harmi, ettei useampi kollega ole paikalla, pahoittelen sitä. ja olemme saaneet kuulla asiantuntemusta tältä alalta, jossa te olette. Halusin siis vain kiittää teitä siitä, että tulitte tänne tänään ja varmistatte sen, että teidän äänenne tulee kuuluville. Äänestys on huomenna ja jos tuo, se menee siihen suuntaan, mihin toivomme se menevän, se on sitä vastaan, mistä tämä valiokunta äänesti artiklan 13 suhteen, niin teemme parhaamme, jotta voisimme sitten kirjata ylös sen, mikä meidän mielestämme on oikea tapa edetä tässä lähestymistä. Kiitoksia jälleen kerran siitä, että tulitte. Thank you, and I would like to invite uh, to... Kiitoksia. Ja sitten haluaisin kysyä teiltä kahdelta puhujalta, että onko teillä mitään kommentoitavaa siihen, mitä juuri on sanottu? Thank you. Maybe just a... Kiitos. Ehkäpä nopeasti kommentti sitten tuohon automaattisiin välineisiin, joilla suoritetaan välinettä ja korotetaan verkkoon. Samaa mieltä täysin siitä, mitä sanottiin täällä pienemmät yhtiöt tai, P, tai keskisuuret yritykset, Sesnam, no niillä ei ole kaikkia tarvittavia välineitä, jotta voidaan sataprosenttisen varmoja siitä, että voidaan käyttää teknologiamme menestyksekkäästi estämään sisältö Noissa määrin, mitä sitä nyt ladataan verkkoon joka päivä tai joka minuutti jopa palvelu, palveli, palvelimeemme samaa mieltä, että ehkäpä jatkossa sitten valitettavasti meidän on pakko ulkoistaa palvelut paljon suurimmille yhtiöille, kun on, ajatellaan noita Yhdysvaltain teknologiajättiläisiä, joilla on ne välineet sitten, joita pitää käyttää. Enkä halua tuota nähtävän jatkossa. Thank you very much for, uh, for the question, for, uh, for... Uh, Kiitoksia kovasti tästä kysymyksestä ja kommenteista esityksestä, niin haluaisin painottaa muutamaa asiaa. Ensinnäkin sisällön ideestä. Tämähän liittyy siihen, kuten totesin, että tämä liittyy siihen, että tarjotaan kaupallinen työkalu, mahdollisuus, sopimus tehdä yhteistyötä, jotta voidaan ratkaista nämä ongelmat ja toisaalta, että saadaan sitten tämä mm, rahallisesti toimimaan paremmin. Ja tämähän ei ole tietysti malli kaikille, jotka toimivat internetissä, niin että kaikki voisivat seurata tätä samaa lähestymistapaa. Käsittääkseni vain nämä erityiset mahdollisuudet, joita meillä on, joita YouTubessa on, se on ollut oikea työkalu, jossa mennään siihen suuntaan, johon tekin olette halunneet mennä. Itse sisältö. Käsittääkseni tässä suhteessa, aivan kuten Steng täällä totesi, vastuu on meillä erittäin vahvaa. Esimerkiksi globaali internetfoorumin kautta on tavoitteena me on tehdä muun, muiden kanssa yhteistyötä, jotta voimme löytää kohtuullisen hintaisen ratkaisun kaikille tähän kysymykseen. Yhden tunnin kultaisen sanan vastaaminen, onko se mahdollista, sitä en usko. Ja sisällön poistaminen tällä tavalla on itse asiassa päinvastaista kuin meidän halutaan päästä. Meidän täytyy löytää oikeat työkalut, jotka ovat kohtuullisen kaikille. Tämä sen sijaan keskittyisi siihen, että voimme vain nopeuteen. Silloin, no, jos me keskitymme vain nopeuteen, teemme lisää virheitä. Ja kaikkien täytyisi toimia tässä suhteessa, eli sillä on myös vaikutus pieniin alustoihin. Olen aivan samaa mieltä puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille siitä, että tulitte tänne paikalle, että kerroitte näkemyksistänne. Tästä on kovasti hyötyä tulevissa keskusteluissamme, jota tässä suhteessa käymme. Kyseessähän on pelkästään alkuvasta ja katsotaan sitten sitä, minkä verran ja mihin suuntaan mennään. Kiitoksia, että autoitte meitä ja tarjositte meille perusteluita. Haluaisin myös kiittää Juliaa tietenkin ja Euroopan komissiota siitä, että saimme tämän ensiaskeleen ja nyt meidän tehtävänämme on jatkaa tätä teidän työtänne. Kiitoksia kaikille siitä, että tulitte paikalle. Jatketaan työtä. Kiitos.